So an excellent good morning to... Hyvää huomenta kaikille teille, jotka tulitte nyt FAM-valiokunnan kokoukseen. Eli yhteinen valiokuntakokous päättyy, nyt aloitamme valiokuntakokouksen kohta kahdeksan esityslistalla. Sukupuolien tasa-arvon foorumi. Ensinnäkin tervetuloa vieraspuhujille. Odotamme innolla yhteistyötä Hyvää huomenta rouva Dagmar Schumacherille, YK Brussels Women johtaja Pesado, sitten USA Meksikon suuritystön johtaja Claire Roulin, sitten Ranskan pysyvä edustusto ja sitten tervetuloa Mara Marinaki, ulkosuhdehallinnon asioiden neuvonantaja, ja joka vastaa myös YKssa näistä asioista. Eight on the agenda. Kohta kahdeksan listalla keskittyy tähän sukupolvien tasa Se on monen sidosryhmän globaali yhteenliittymä, joka käsittelee sukupuolten tasa-arvoasioita. Se on YK alainen ja Meksikon ja Ranska tehtävänä on johtaa puhetta. Siellä osa jo on käynyt kahdenvälisiä keskusteluja ja tavannut teidät. Huomataan, että tässä on niin paljon innokkuutta, niin paljon energiaa uh, events. So, uh... liittyen tuleviin tapahtumiin. Odotamme siis innolla vahvaa tapahtumaa, joka alkaa Mexico Citystä 7. 8. toukokuuta ensi vuonna ja sitten Pariisissa, Ranskassa heinäkuussa – 7. ja 10. heinäkuuta. Ei nyt turhia alustuksia, koska loistavat puhujat, jotka kertovat meille kaiken näistä tapahtumista ja siitä, miten voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä meppeinä. Näin ollen annan puheenvuoron Dagmar Schumacherille, YK on naisten Brysselin toimistosta. Olkaa hyvä. Chair, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Evelin Regnerille tästä mahdollisuudesta. Minulle on oikein suuri ilo olla täällä tänä aamuna yhdessä Meksikon ja Ranskan eh, lähettiläiden ja myös EUn ulkosuhdehallinnon kanssa. Kiitoksia tästä ja kiitän myös eh, tietenkin naisten mm, asioiden mm, valiokunnan sihteeristä. Kiitän tästä tapaamisesta. On erittäin tärkeää, että vielä tänä vuonna tapaamme, kun katsomme eteenpäin ensi vuoteen. Ja kuten puheenjohtaja sanoi, meillä on nyt todella hieno mahdollisuus eh, saada lisää potkua tähän tasa-arvon edistämiseen. Haluaisin nyt asettaa tämän sukupolvien tasa-arvon foorumin hieman kontekstiin. 2020 on tärkeä vuosi monesta syystä johtuen. Ensinnäkin meillä on YK 75. vuosipäivää, viisi vuotta on jo kulunut kestävän kehityksen tavoitteista, 20 vuotta on kulunut YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta koskien rauha- ja turvallisuutta, ja sitten 25. vuosipäivä Pekingin toimintafoorumista haluaisin muistaa myös sen, että vuonna 2000 että pian juhlamme myös Sedawin niin vuosipäivä on tärkeää juhlistaa todella tätä sukupuolten tasa-arvoagendaa. Meillä on tässä todella suuri mahdollisuus nyt ravistella maailmaa näiden teemojen puitteilta. Sukupolvien tasa-arvon foorumi, miksi tällainen tarvittiin? Tähän on useita syitä. Ensinnäkin Haluamme tuoda kansalaisyhteiskunnan vahvasti mukaan, mutta myös kaikki muut sidosryhmät, jotka ovat tärkeitä, jotta tasa-arvon päästään. Tämä on tietenkin kansalais, tämä tarkoittaa sektoria, yliopistomaailmaa, parlamenttia, Euroopan parlamenttia, kansalaisyhteiskuntaa, Euroopan unionin ta- toimielimiä myös ja laajempaa yleisöä. Meidän on todella saatava liikkeelle kaikki tahot, jotta saamme luotua liikkeen, joka tuo muassaan todellisia muutoksia tasa-arvokysymyksiin. Viime vuosina olemme nähneet todellista takapakkia tasa-arvokysymyksissä, kuten pääsihteerimme sanoi me tarvitsemme nyt takapakkia tälle takapakille. Meidän on todella saattava suunta muuttumaan. Olemme oikein iloisia kun naisena, että olemme voineet tällaisen foorumin kutsua koolle – ja, ole, ja pystymme sitä isännöimään yhdessä Meksikon hallituksen kanssa, kuten puheenjohtaja sanoi 7.8. toukokuuta ja Ranskan, Ranskan hallituksen kanssa Pariisissa 70. heinäkuuta. Olemme todella tyytyväisiä tästä ja kiitämme tästä tuestaan. Tämä on todella hienoa ponnistelujen yhdistämistä. Sitten tiestä eteenpäin. Kuten sanoin, tämä on matka ja matka alkaa jo tänä vuonna. Olemme saaneet paljon kansallisia tarkasteluja yli 160 hallitukselta kaikilta maailmasta. On nähty, mitä siellä on tehty Pekingin toimintaohjelman osalta, joka siis vahvistettiin 25 vuotta sitten. Me olemme nähneet, mitä on tapahtunut, millaista edistystä on tapahtunut, mutta näemme myös, mitä kuiluja ja puutteita vielä on. Olemme nähneet myös ensimmäiset äh, alku- äh, tulokset, jotka perustuvat näille analyyseille ja tarkasteluille kansalliselta tasolta. Myös alueellisesti käydään konsultaatioita, olemme juuri saaneet valmiiksi Aasian alueellisen kuulemisen. Meillä oli jo Eurooppaa koskeva konsultaatio lokakuun lopulla. Jotkut teistä ehkä olivat mukanakin. Kyseessä on hyvin tärkeä prosessi, joka sitten vaikuttaa omalta osaltaan pääsihteerin raportin, joka esitellään myöhemmin loppuvuodesta ja, ja, ja se sitten vaikuttaa komission naisten asema koskevaan tapaamisen 9. maaliskuuta. Todella toivon, että Euroopan parlamentin valtuuskunta olisi paikalla. Tietenkin voimme luottaa E, Euroopan unionin vahvaan tukeen CSVn toiminnassa. Tällä kertaa e, se on hieman erilainen. Meillä ei ole mitään e, sovittuja päätelmiä, vaan poliittinen julkilausuma, jota tuetaan jo ensimmäisenä päivinä. Meillä on myös muistotilaisuus samana päivänä. Toivomme, että ministeritasolta tulee korkeatasoista edustusta ja todella saisimme merkittävän CSVn tapaamiseen. Kyseessä on siis naisten asema toimikunta. 7.8. päivä tapaamisesta sitten Meksikossa ja tiedän, että lähettiläs vielä puhuu yksityiskohtaisemmin tästä. Tarkoituksena on todella saada liikkeelle tämä sukupolvien tasa-arvon, tasa-arvon foorumi. Siitä vielä kuulemme yksityiskohtaisemmin kollegalta. 7. ja 10. Ensi, heinäkuuta ensi vuonna Pariisissa. Mikä sitten tulee olemaan äh, sukupolvien tasa-arvon foorumin tulokset? Kyseessä on se, että saadaan liikettä aikaan, otetaan kansalaisyhteiskunta mukaan ja että nuoriso tulee mukaan. Yksi anekdootti tästä olen ollut monissa tapauksissa, tapahtumissa viime viikkoina ja kuukausina, kun kysyn ihmisiltä, että tuntevatko he tämän Pekingin toimintaohjelman, niin monet heistä eivät sitä tunne. Sen sijaan ne asiat, jotka sisältyvät siihen, e, ovat heille todella merkittäviä ja se kiinnostaa heitä paljon, mutta tämä asiakirja ei välttämättä ole kuitenkaan nuorille tuttu. Ja sukupolvien tasa-arvofoorumissa pyrimme nimenomaan siihen, että saamme nuoret mukaan ja saamme heidän äänensä kuuluviin ja he sitoutuvat näihin sitten haluamme parantaa ja tukea niin sanottua, siinä sanottuja toimintakoalitioita. Näissä monia sidosryhmiä mukana. Ja siellä tänne sitoumuksia koskien tasa-arvoa mukana ovat hallitukset, yhteiskunnan toimivat, eh, yksityinen sektori. Pyrimme siihen, että kuka tahansa haluaisi mukaan tällaisen toimintakoalitioon, jonka kautta kurotaan umpeen kuilijoita, joita tasa-arvon alalla vielä on, niin he voisivat olla mukaan kolmella ehdolla. Esimerkiksi jos kyseessä on hallitus, niin hallitukselta tulee korkeatason edustaja, siis pääministeri tai valtionpäämies, ja toiseksi hallitus sitoutuu kansallisesti siihen, mihin tasa-arvon alalla on e- saavutettava, jotta saadaan Pekingin toimintaohjelmaa edistymään. Ja edelleen edellytetään raha, rahallisia sitoumuksia globaalisti tasa-arvoagendan eteenpäin viemiseksi. Meillä on nettisivulla paljon tietoa tästä foorumista ja pyrimme säännönmukaisesti päivittämään sivuja, joten voitte seurata tuota kehitystä. Sitten tietenkin meillä on Ran- Me- Meksiko ja Ranska tässä olleet mukana. Järjestämme myös satelliittitapahtumia, joissa muutkin maat pääsevät mukaan ja näin todella voimme globaalisti eh, saada toimintaa aikaan. En puhu tämän enempää, odotan myös keskustelua, jota teidän kanssa me voimme käydä. Ja todella haluaisin todeta, että tänään on vuoropuhelun aloitus. Tulevina kuukausina meidän on oltava läheisissä yhteyksissä ja meidän on tavattava säännönmukaisesti myös naisten asema toimikunnan eli CSVn puitteissa. Kuten puheenjohtaja täällä hienosti sanoi, on todella tärkeitä hetkiä, jotka oikein galvanisoivat maailman äh, äh, huomion näihin teemoihin. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Sitten saamme kuunnella suurlähettiläs Eska Niero. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja Evelin Regner. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, naisten asioiden ja tasa-arvon kysymysten valiokunnassa. Hyvä Belgian edustaja, hyvä Ranskan edustaja. Hyvä ulkosuhdehallinnon edustaja. Minulle Meksikon suurlähettiläänä on suuri kunnia ja ilo olla mukana täällä tässä tapahtumassa. Täällä pohdimme sitä, kuinka voimme yhdistää voimiamme vuonna 2020 niin, että saisimme vietyä eteenpäin yhtä ihmiskunnan suurista haasteista, nimittäin sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tässä taistelussa oma maani on historiallisesti sitoutunut, kuten kävi ilmi, kun se toimi isäntämaana ja johtajamaana ensimmäisessä naisten asioiden konferenssissa vuonna 1975. Olemme myös antaneet merkittävän panoksen Pekingissä vuonna 1995 ja nyt meillä oli ilo toimia isäntinä mm, toukokuun konferenssissa ensi vuonna. Teemme tästä hienon tapahtuman Meksikossa. Tänä päivänä Meksikoa johtaa López Obrador – ja Meksiko on mullistuksen käsissä. Meillä on edistyksellinen asialista, siinä tasa-arvo on aivan toiminnan ytimessä. Ja tämä prioriteetti näyttäytyy sitten edistyksellisenä lainsäädäntönä ja vahvoina instituutioina. Meillä muun muassa on Gatmanin johtama naisten asioiden instituutti. Myös äh, tasa-arvo, todellinen, konkreettinen tasa-arvo on tärkeä sekä liittovaltion äh, hallituksessa, kuten myös äh, parlamentissa ja senaatissa on tärkeää täällä korostaa sitä, että Meksikon kongressin molempia kamareita tällä hetkellä johtaa naispuhemies. Haluaisin myös korostaa sitä, että tänä päivänä Meksikossa ulkopolitiikka on täysin feminististä ja meillä on vahvat vakaumukset tässä, aivan kuten äh, kanslerin äh, totesi kansainvälisessä tapahtumassa viime syyskuussa. Paljon on vielä tehtävänä kansallisella tasolla ja kansainvälisesti. Meillä on Meksikossa valtavia tämän alan haasteita, mutta olemme nyt hyvin päättäväisesti, sitoumu, päättäväisesti lähteneet tähän 2030-agendan täytäntöönpanoon ja tasa-arvoon on koko ohjelman läpäisevä teema. On tärkeää myös tuoda esille edellisen puhujan mukaisesti se, että Tasa-arvon historia osoittaa, että saavutukset eivät ole pysyviä, eivät staattisia, vaan meidän on pidettävä paine yllä jatkuvasti. Meidän on oltava sitkeitä myös sellaisissa asioissa, joiden osalta onnistuimme, huomaamme, että takapakki on tapahtunut. Siksi on niin tärkeää, että ensi vuonna todella tartumme härkäsarvista ja uskon, että parlamenttien rooli on tässä – keskeinen lainsäätäjinä, instituutioina ja valvojina. Meille on hyvin tärkeää katsoa, kuinka voimme tehdä yhteistyötä EUn kanssa tämän agendan esittämiseksi. Varmasti uusi Euroopan komissio on tässä tärkeä kumppani. Se on vakuuttanut toimivansa tasa-arvoisesti, niin kuin tämäkin parlamentti on hyväksynyt, ja komission kanssa käymme myös monenkeskistä vuoropuhelua EU ja Meksikon juuri marraskuussa ensimmäistä kertaa tapa, tavannut ja käsitellyt monenkeskeisiä asioita. Meillä oli mukana ihmisoikeuksien komissaari Marta Delgado. Meillä oli myös korkean tason ihmisoikeuskokous tulossa 2020 ja työstämme myös näitä spotlight-asioita niiden kautta pyrimme tarttumaan vaikeisiin ongelmiin yhteiskunnissamme. Euroopan parlamentissa meillä on mahdollisuus tehdä työtä kahdenvälisesti, alueiden välisesti, Eurolatin kautta ja myös globaalisti. Meksikon tasa-arvofoorumi YK naisjärjestöjen kanssa ja, ja matkalla Ranskan foorumiin Pariisissa on foorumi, joka on osallistava, joka on avoin kaikille relevanteille toimijoille, jotka pyrkivät tasa-arvoon ja, ja se on tietenkin auki parlamenteille. Pyrimme siihen, että tekisimme ehdotuksia siellä, että saisimme uutta voimaa, uutta potkua kansainvälisille ympyröihin, tasa arvoa ja kestävän yhdenvertaisen kehityksen tiellä ja luotaisiin globaaleja sitoumuksia, jotta päättäväisellä tavalla voisimme edetä, edetä kohti Pekingin toimintaohjelman 25. vuosipäivää. On hyvin tärkeää, että foorumi mar- tam- toukokuussa järjestetään Meksikossa. Tämän korostaa sitä, että kyseessä on globaali taistelu, jossa kaikki maat ovat mukana myös kehitysmaat ja nousevat maat hyvin merkittävällä tavalla. Euroopan parlamentilla on tässä tärkeä rooli. Foorumissa par- parlamentaarinen siipi on hyvin tärkeä. Haluamme motivoida jäseniä osallistumaan tähän sukupolvien tasa-arvon foorumiin. Puhemies Sassoli ja parlamenttien välinen välisen järjestön puhemies, joka on muuten meksikolainen parlamentin jäsen, ovat jo keskustelleet ja pohtineet, kuinka voidaan yhdistää voimia niin, että parlamenttien rooli olisi vahvempi sukupolvien tasa-arvon foorumissa Meksikossa. Myös tämä valiokunta täällä on hyvin avoin avainasemassa. Haluamme jatkaa hyvin läheistä yhteistyötä. Arvostamme suuresti valiokunnan johtajuutta. Olemme tehneet kahdenvälisesti jo yhteistyötä ja haluaisin hyödyntää tätä tilaisuutta ja toistaa sydämellisen kutsun teille niin, että tämä naisten asioiden tasa-arvon valiokunta olisi hyvin edustettuna Meksikon foorumissa. Ja tästä olisi meille paljon apua ja todella otamme teidät sydämellisesti vastaan. Haluaisin todeta senkin, että olemme kutsuneet paikalle Eurolatin edustajia. Olemme myös keskustelleet toisen puheenjohtajan Havi Lopesin kanssa niin, että heistä tulisi merkittävä kumppani tässä taistelussa rinnallamme. Samoin olemme toimineet e- e- Meksiko EU sekä valiokunnan kanssa Massimiljoni ja Esmerillien kanssa olemme keskustelleet samoin kuin ryhmän jäsenten kanssa ja meillä on suuria odotuksia yhteistyöstä. Me olemme todella kumppaneita ja, ja mestareita tässä, tässä asiassa. Haluaisimme myös, että Euroopan komissio olisi vahvasti mukana. Olemme kutsuneet komission hyvin sydämellisesti ja uh, osallistumaan aktiivisesti Meksikon foorumin toimiin. Toivomme teiltä tukea niin, että uh, todella komissio tulisi vahvasti mukaan. Me olemme hyvin tiiviisti tiivissä yhteyksissä sekä komission uh, sekä tasa-arvosta että kansainvälisistä suhteista vastaavien komission jäsenten kanssa. Ja uskon, että myös te voitte voitte osaltanne varmistaa sen, että EUn osallistuminen on vahvaa. Lopuksi vielä haluaisin toistaa. Odotamme teitä Meksikossa. Sukupolvien tasa-arvon foorumi Meksikossa järjestetään samassa paikassa kuin alkuperäinen Tatelon konferenssi vuonna 1975. Se on hyvin symbolinen tapahtumapaikka ja toivomme, että että tämä merkitsee suurta harppausta eteenpäin ja valmistaa tietä Pariisia varten. Siitä vielä mm, Ranskan lähettiläs voi kertoa. Minä mm, pian jo pääsen päätöksen. Toivomme, että Pekingin juhla tilaisuus 25 vuotta ei olisi pelkkä muistelutilaisuus, vaan, vaan hetki, jolloin voitaisiin solmia suuri globaali sitoumus ja saada tasa-arvo toteutumaan nyt niin, että saisimme asiallista 2030 täytäntöön. Tähän olemme maana sitoutuneet ja olemme vahvasti mukana tässä asiassa myös Meksikon suurlähetystössä. Haluaisin todella henkilökohtaisestikin tässä ilmaista sitoumukseni tämän asian puolesta. Kiitoksia. Kiitos paljon. Suurlähettiläs, kiitos paljon. Ja nyt loogisessa jatkumossa otetaan Ranskan suurlähettiläs. Olkaa hyvä, Rova Roland. Euh, madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, äh, arvoisat edustajat, suurlähettiläät. Alkuun pahoittelut, Delfin Oon pahoittelut. Hänen piti puhua tänään ja esitellä tämän Pariisin kokouksen asia Delfin on jumissa lakon takia, Ranskan lakon takia, joten hän pyysi, että lähetän pahoittelut hänen puolestaan. Viesti, joka hän lähettää Brysseliin, tai hän tulee Brysseliin heti kun pääsee. Kiitos myös siitä, että järjestätte tämän kokouksen, jonka myötä voin muiden tapaan esitellä hieman sitä, mitä odotamme Pariisin kokouksesta tunnette Ranskan sitoutumisen naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta. Ja Ranska myös puoltaa monenvälisyyttä. Suuri huolemme suhteessa siihen, että on otettu takapakki näissä asioissa. Se on ollut havaittavissa ympäri maailmaa. Naisten oikeuksissa vaikka paljon on edistytty myös Pekingin jälkeen. Ja sukupolvien tasa arvofoorumi Ranska, Meksiko, yrittävät sen myötä edistää naisten oikeuksia ja tätä agendaa, jota voimme viedä eteenpäin. Kyseisen tulee prosessi, joka on edistyksellinen, osallistava ja perustuu konkreettisiin tavoitteisiin, joiden myötä meidän pitäisi Pekingissä ja sitten myöhemmin tulevina vuosina merkittävää edistystä mittaamaan. Ranska on sitoutunut tällä alalla myös kun se on Suomi PG7 puheenjohtajana, joka on tulossa, tai joka juuri päättyi, ja Meksikon kokouksen jälkeen, joka pitää siis toukokuussa Pariisissa, pidetään siis kokous 7-10. heinäkuuta ensi vuonna siellä me ja Meksiko ja YK järjestöt voivat mitata ensimmäisiä edustaskeleita toimintakoalitioissa nämä niin sanotut toimintakoalitiot ovat kokouksia eri toimijoiden välillä. Siellä on paikalla valtioita, mutta myös yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta. Siellä pohditaan konkreettisia tavoitteita, joilla voidaan pyrkiä edistämään vuoteen 2025 mennessä. Pitää mobilisoida eri toimijat, yksityinen sektori, kansalaisjärjestöt, mutta myös valtiot, koska erityisesti hallituksethan tulevat näitä koalitioita kantamaan ja näin ollen viestit, joita voimme välittää eri hallituksille, jotka ovat sellaiset, että ne pitää puolustaa näitä mutta olla sitten myös konkreettisia toimijoita niissä. Yksityissektorin ja kansallisuuskunnan vieressä nämä ovat erityisen tärkeitä viestejä. Voinen sanoa, että prosessi, jolla on pyritty määrittämään koulutuksia, on meneillään, joten kaikki ei ole vielä lopullista, joten kaikkea ei voida esitellä vielä todennäköisesti 5-7 niitä tulee olemaan aiheet tulemaan horisontaalisia, Meidän pitää edistää kuitenkin mahdollisimman paljon. Voidaan esim. puhua ilmastoulottuvuudesta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta tai seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista. Ja Pariisissa ajatuksena on, että ministeritason kokouksen jälkeen Meksikossa hallitusten ja valtioiden päämiehet tapaisivat siellä näiden hallituskoalitioiden maista. Siis mukana olisi siis myös kansalaisyhteiskuntaa, yksityinen sektori, jotta voidaan käynnistää nuo toimintakoalitiot ja sitten tarkastella ensimmäisiä tuloksia YK yleiskokouksessa syyskuussa. Tätä varten meidän kaikkien pitää kääriä hihat ja työstää näitä koalitioiden muodostamista. Se on työ, joka on meneillään, joka tulee jatkumaan tulevina kuukausina Toinen asia liittyy myös siihen, että EU on toki tärkeä rooli, instituutiot, komissio ja parlamentti tietysti, ja kaikkien pitää kantaa roolinsa ja viestit, joita voimme lähettää kaikissa omissa maissamme. Se voidaan osoittaa kansallisuuskunnalle yksityissektorille, hallitukselle, jotta saamme ne liikkeelle ja varmistaa, että erityisesti Meksikossa sitten Pariisissa olisi tärkeät osallistujat, jotka voivat tukea näitä koalitioita. Varmasti 250 eh, osallistujan tulossa Meksikon toukokuussa ja Pariisiin. Odotamme 5000 osallistujaa, mikä osoittaa myös, että tämä on tärkeä aihe. Toivomme, että Pariisissa tulokset ovat riittävän hyviä, jotta voidaan sitten jatkaa tätä prosessia ja vuonna 2005 päästä konkreettisiin tavoitteisiin, joiden myötä voimme päästä myös 2030 tavoitteisiin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Seuraavaksi suurlähettiläs Marinaki. Thank you very much. Kiitoksia huomenta myös minun puoleltani. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ja tietysti, jos puhuu kolmen erinomaisen puhujan jälkeen, niin hyvin moni näistä avainasemassa olevista asioista on jo sanottu, joten minun tehtäväni on paljon helpompi. Se, mitä itse asiassa haluaisin korostaa, on Euroopan unionin puoleinen kanta ja se, millä tavalla aiomme olla mukana näin kunnianhimoisessa ja haastavassa tavoitteessa kuin äh, tasa-arvofoorumissa, joka on valtavan suuri haaste meille kaikille. Sehän tapahtui vuonna 2020 ja se on virstanpylväs useammalla kuin yhdellä tavalla, sillä siellä mukana ovat tärkeät muut päivämäärät, jotka suoraan liittyvät tasa-arvoon ja naisten voimaannuttamiseen. Ennen kaikkea naisten rauhan ja turvallisuus agendan arviointi. Ja se, miten meidän tulisi kaikkien tarkastella myös sitä kaikkea, mitä on saatu aikaiseksi vuosien aikana. Nyt 25 vuotta Pekingin jälkeen, 20 vuotta 1325 päätösausuman jälkeen, joka otti turvallisuusneuvostossa esille naisnäkökulman. Ja tietysti myös sitten yleisesti ottaen kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa nyt 35 vuotta niiden hyväksymisen jälkeen. Tässä yhteydessä olemme sitä mieltä, että tarvitsemme myös lisäkerroksen vakavasti otettavia tavoitteita sukupuolten välisen tasa-arvofoorumin toimintaan. Ja näin olemme kaikki myös tietoisempia niistä puutteista kuin menestystarinoista. Kyllähän tietysti edistystä on saatu aikaiseksi useallakin taholla. Ja moni asia on mennyt eteenpäin paljon nopeammin kuin mitä se on sitä tehnyt 20-25 vuotta sitten, mutta aivan kuten Dagmar Schumacher, hyvä ystäväni juuri ilmaisi, meidän täytyy edelleenkin tuupata taaksepäin tätä pyrkimystä väärään suuntaan. Me emme voi missään tapauksessa olettaa, että tulevaisuus on sen helpompi naisille tai tytöille. Olemme täysin tietoisia siitä, että ihmisoikeudet ja erityisesti naisten oikeudet ovat yhteiskunnassa helppoja kohteita. Ja tästä syystä Euroopan unioni on ottanut kantakseen moraalivastuun siitä, että se puolustaa ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia. Ei pelkästään 28 jäsenvaltiossa, vaan myös kaikkialla maailmassa. Tähän me suhtaudumme erittäin suurella vakavuudella. Ja tästä syystä rohkaisemme ja tuemme täysin tätä tasa-arvoaloitetta ja teemme läheistä yhteistyötä sekä Ranskan että Meksikon kanssa. Ja läheisesti olemme myös yhteistyössä YK naiskollegoiden kanssa, jotta tästä tulisi todellinen menestystarina. Olemme sitä mieltä, että meillä on useita eri näkökohtia, joita täytyy korostaa ja viedä kunnolla eteenpäin sukupuolten välisen tasa-arvon aloite, joka ansaitsee kaiken tuen Euroopan unionilta. Tämä profiloi myös tätä meidän uutta ja raikasta lähestymistapaamme, joka heijastuu myös uudessa komissiossa. Ursula von der Leyenin johdolla ja myös siinä, että meillä on myös viisi muuta komissaaria tai varapuheenjohtajaa, joilla on suora vastuu asioista, jotka liittyvät tasa-arvoon, naisten rooliin ja voimaanottamiseen. Kaikki nämä asiat ovat erittäin tärkeitä ja ne sitten otetaan esille – sukupuolten välisen tasa-arvon aloitteessa. Ja aiomme toimia tällä saralla. Meillä on nimittäin jo tämän valokeila-aloitteen pohjalta puitteisto toiminnalle. Kyseessä on maailmanlaajuinen ponnistus pyrkiä poistamaan kaikenlainen väkivalta, joka kohdistuu naisiin tietyissä maailman maissa ja tietyillä alueilla, jossa yhdessä hallitusten kanssa ja yhdessä kansalaisyhteiskunnan ja kaikkien muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa kaikissa kumppanuusmaissa me pyrimme nopeuttamaan jo kauan odotettua edistystä väkivallan torjumiseksi, joka on ollut vitsaus eri jäsenvaltioissa aivan liian pitkään. Naisiin kohdistuva väkivalta on selkeä ala, jossa meidän yhteinen koalitiomme saisi aikaan todellista tulosta. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että kaikki muut toimet eivät sisältäisi sellaisia asioita, joissa me emme olisi mukana. Aiomme ehdottomasti olla mukana ja odottelemme tuota pohja-asiakirjaa, jota tässä pitäisi tuottaa, toivottavasti mahdollisimman nopeasti, niin että voimme tarkastella läheisemmin tätä asiaa. Euroopan unionin puolelta on tärkeää korostaa sitä, että meidän mielestämme on tärkeää tasa-arvokysymyksissä välttää päällekkäisyyttä, tarkastella järkyvää toimintaa ja toimintamalleja ja kaikki, to, kaikki toimielimet tulisi myöskin ottaa tähän mukaan, kuten myös kaikki jäsenvaltiot, jotta voidaan edesauttaa tätä kehitystä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Lopuksi vuonna 2020 olemme jo uuden komission poitteissa toimijassa. Kaikki olemme todella innoissamme, jota voimme kehitellä uutta tasa-arvostrategiaa. Toivottavasti se syntyy alkuvuonna 2020. Tässä olemme yhdessä työskentelemässä von der Leyenin kanssa ja Helena Dallin kanssa. Ja tämän lisäksi viemme eteenpäin tätä Spotlight-aloitetta, jossa tavoitteena on ottaa enemmän mukaan sidosryhmiä EUn sisältä ja sen ulkopuolelta jotta voidaan laajentaa soveltamisalaa. Ja näin voidaan kattaa useampia väkivallan aloja, jotka haluaisimme poistaa. Tämän lisäksi odotamme tietysti kovasti Euroopan parlamentin erittäin rakentavaa kontribuutiota seuraavassa toimintasuunnitelmassa. jonka tulisi seurata tätä olemassa olevaa toimintasuunnitelmaa ja laajentaa sen soventamisalaa ja laajentaa sen tavoitteita. Kaikessa tässä käännymme parlamentin puolen, jotta saisimme siltä tukea ja käännymme teidän kaikkiin puolenne, jotta sitoudutte ja olette mukana, esitätte konkreettisia tuloksia, jotta saamme elämän muokattua paljon paremmaksi miljoonille naisille. Kiitos. Kiitos, kiitos kaikille puhujille johtaja Henriette Geiger komissiosta on täällä paikallamme. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja. Pahoittelut, että olen myöhässä. Olin jumissa hississämme, joten olisi ollut mukava olla täällä, kun käytin tuo ICPD-asia, jossa meillä oli vahva läsnäolo EUna ja tämä on asia, jota voidaan parantaa turvallisuus entisestään kun sukupuolisuutta työstetään ensi vuonna. Aikaisemmat puhujat ovat jo korostaneet useampia asioita, erityisesti Mara, joten riittää kun sanon, että kyllä täysi komission sitoumus sukupuolten sarvolle on tarpeen, se on nähty komission puheenjohtaja von der Leyenin puheessa. Jutta Urpilainen, meidän uusi komissaarimme, on vahvasti sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon ja hän tulee tekemään kaikkensa, jotta voidaan edistää tätä mahdollisimman paljon mandaatin aikana sekä konkreettisen yhteistyön kautta, mutta myös sen myötä, että hän käyttää poliittista painoarvoa ja läsnäoloaan, kuten Marra sanoi, pyrimme viemään näitä asioita eteenpäin. Lisäksi tulee tuo CAP 3, joten meillä on EU-toimielimissä vahva perusta, joka on hyvä lähtökohta, joten meillä on tuo Spotlight-aloite, joka liittyy foorumiin ilmeisesti, eli edelleen odottelemme sitä, missä voidaan toimia, koska kyse on lisäarvon tuomisesta, missä me EUn toimiminen voimme lisätä arvoa tähän. Ja kuten sanottiin, kaikki miehet ja naiset tarvitaan tässä mukaan ei ole varaa siihen, ettei olisi vahvin mahdollinen koalitio tätä varten, jotta voidaan vastustaa tuota vastustusta. Eli heti kun teillä on ideoita, me haluamme myös toimia toimintakoalitiossa. Ehkä tämä liittyy naisten kohdistuvan väkivaltaan tai naisten taloudellisen voiminnuttamiseen. Pitää nähdä, missä voimme parhaiten tuoda lisäarvoa. Ja Haluaisin vain sanoa, että jotta tämä onnistuu, tarvitaan kansalaisyhteiskuntaa, kuten Meksikon suurlähettiläs sanoi. Tässä on kyse siitä, että muutetaan sosiaalisia normeja, ja se onnistuu vain sen myötä, että koko kansalaisyhteiskunta osallistuu siitä syystä, meidän pitää tehdä koalitiosta niin laaja kuin mahdollista mukaan lukien, kuten Ranskan edustaja sanoi, yksityinen sektori aina kun mahdollista. Yritämme tällä kertaa myös ensi vuonna saada mahdollisimman vahvan EU-äänen kuin mahdollista kuuluviin kaikki toimielimet mukaan luettuna jäsenvaltiot, koska vain tuolla tapaa voimme saada halutun tuloksen. Eli luottakaa komission täyteen tukeen. Kiitos. good. Kiitos, hienosti sanottu. Kiitos. Nyt jäsenet Francis Krisulla sitten. Good morning. Oikein hyvää huomenta. Ja kiitän teitä kaikkia näistä esityksistä tänään, tänä aamuna on sanottava, että ainakin rohkaiseva kuulla, kuinka vahva sitoumusta ja asiantuntijuutta edustatte. Se oli oikein hyvä kuulla jälleen kerran tänä aamuna. Kiitän teitä jokaista eh, organisaatioita, instituutioita ja maita, Ranska ja Meksiko, sitä, että olette näin sitoutuneita naisten asian olet jo 20 vuotta Meksikon lähettiläille. Haluaisin sanoa, muistan, että kun yksi irlantilainen nainen matkusti Meksikoon konferenssiin vuonna 1975, niin kun, nyt on toki tapahtunut paljon edistystä, mutta todella yksinäinen meni sinne ja matkasta takaisin, niin voidaan todella nähdä, kuinka paljon edistystä on tapahtunut ja kuinka suuria muutoksia on tapahtunut myös irlantilaisten naisten edustuksen osalta kansainvälisillä faarumeilla. Mutta tuon tapahtuman todella muistan. Muutama yleinen asia. Täällä on puhuttu siitä, mitä nyt olisi tehtävä, kun pohditaan tasa-arvoa, yhden naisten yhdenvertaisuutta. Ihmiset ehkä ajattelevat, että tämä on prosessi, jolle on jokin tietty päätös, piste, jolloin naiset lopettaisivat asiasta puhumisen ja kaikki olisi valmista. Nyt olemme varmasti vaiheessa, jossa puhumme näissä kansainvälisissä konferensseissa, että tämä on kuten monet muutkin asiat, että tämä on asia, joka aina kehittyy, joka saa uusia ilmaisumuotoja, uusia tapoja pidän paljon tästä uudesta nimestä, sukupolvien tasa-arvon foorumi, tämä on tärkeä muutos, mutta nyt tässä kyseessä myös uusi tuoreen lähestymistapa. Joitakin ongelmia on tarkasteltava uudelleen, mutta on myös uusia ongelmia. Muutamia asioita tästä laajasta koalitiosta. Tämä on todellakin tapa, joten, jolla on toimittava. Tällaisia tarvitaan kaikkialla ja on varmistettava erityisesti, että nuoret miehet ja nuoret naiset ovat osa prosessia. Se tulee olemaan näissä konferensseissa hyvin tärkeä. Mutta myös sitoutuminen on tärkeää. Olemme aikaisemmin keskustelleet siitä, mitä amerikkalaiset tekivät Nairobissa seksuaalisen lisääntymisen oikeuksien osalta. Kaikkein korkein poliittinen johtajuus tarvitaan myös. Olen nähnyt, kuinka suuria muutoksia politiikalla saadaan aikaan. Uskon, että on hyvin tärkeää, että meillä olisi todella jos halutaan todella merkittäviä tuloksia, tarvitaan korkeamman tason poliittista edustusta ja kunnon etusivun uutisia. Tämä on tapa toimia. Muistan aina, kuinka Hillary Clinton puhui Pekingissä ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista. Olin siellä paikalla. Tämän tyyppisillä tapahtumilla on, on vaikutuksia. Tiedän kyllä, että saarna täällä teille, jotka olette muutenkin samaa mieltä. Mutta on hyvin tärkeää, että kansainvälisesti viestimme siitä, mitä tapahtuu. En usko, että kovin monetkaan tietävät tästä, enkä halua loukata ketään, mutta on, on varmasti maissamme paljon maailmia ja tavallisia ihmisiä, jotka eivät tästä niinkään paljon niinkään paljon tiedä. Tarvitaan vahvaa viestintää koskien näitä konferensseja ja sitä, mitä niillä halutaan saavuttaa. Meidän todella on panostettava ja laitettava näihin resursseja, koska Peking sai kyllä kansainvälisen tunnustuksen. Nyt on todettava, että, että se oli todella merkittävää, kun ajatellaan, mitä muutoksia myöhemmin tuli. Ja, ja nyt tämä on myös tärkeää, kun mennään näihin eri konferensseihin – tarvitaan ikään kuin uudet kääreet tälle asialle, niin että ihmiset edelleen ja olisivat sitoutuneet ja näkisivät, kuinka vakavasta asiasta on kysymys. Mutta on todella hienoa nähdä, kuinka vahvaa sitoumusta olen täällä nähnyt. Muuta sanottavaa minulla ei oikeastaan olekaan. Agenda on aivan kohdallainen, mahtavaa asiantuntijoita löytyy. Ja meillä on todella myös tilastotietoa. Uskon, että kansainvälinen lähestymistapa naisten oikeuksiin on myös tärkeää. Tämä tieto, jota saimme Nairobista, on todella, todella järkyttävää, kun nähdään, kuinka perustavanlaatu olevia ihmisoikeuksia poljetaan hyvin suurilla maailman alueella. Edistystä on toki tapahtunut, eikä sitä pidä aliarvioida. Toki vakavaakin poliittista takapakkia on tullut, mutta samanaikaisesti meidän on annettava tunnustusta siellä, missä edistystä on tapahtunut. Kiitoksia ja hienosti toimittu. Kiitos. Krisula, olkaa hyvä. Kiitos paljon Evelin, kiitos kaikille puhujille. Minä olen erittäin iloinen siitä, että Ranskasta tullut edustaja on täällä sanomassa, että parlamentti No siis olimme juuri Nairobissa, nähtiin, että meillä on tämä sitomus, joka on puolueen rajat ylittävä ja Meillä on kaikilla sama visio, jolla halutaan edistää naisten oikeuksia. Kuitenkin tässä puhuttiin myös paljon naisten oikeuksien valiokunnasta ja niin edelleen komission puheenjohtajasta, mutta haluaisin myös kiittää kehityskomissaari sitomusta tai kansallisen kumppanuksen komissaari, koska Jutta Urpilainen, hän tähän valittiin kuulemisten aikana, hän sitoutui, jotta otetaan GAP 3. Sitä pitää korostaa, koska hän tulee tuota hanketta viemään eteenpäin ja kehitysvaliokunta vie eteenpäin spotlightia ja osoittaa, kuten aikaisemmin sanottiin, että komissaari Dalli ja Urpilainen tulevat tekemään yhteistyötä, jotta voivat viedä eteenpäin eurooppalaisia arvoja, ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa. Tämän nähtiin myös rouva Marinakisin esityksessä, mikä on nostus siitä, että unionin ulkopolitiikka vie arvoja eteenpäin sitten CSW, Meksiko ja Pariisi. Tämä jatkuvuus on erittäin tärkeää ja havaitaan, että viime vuodet kansallisyhteiskunta ja nuoret miehet ovat erittäin aktiivisia ja menet eteenpäin tasa-arvoa, joten nyt meidän ja valtion päämiesten pitää todella sitoutua niin kuin Macron niin sitoutui menetelmään tätä asiaa ja tekemään sitä kansallisen asian. Eli tuli hetki, jona kaikkialla maailmassa aiheet eivät olla pieniä asio- aiheita, ne on kaikkien aiheita lähtien liikkeelle koulutuksesta, koulusta, jotta saadaan myöhemmin sukupolvi, jolle tasa-arvo tulee olemaan luonnollista loppuun sanoisin, että Euroopan parlamentti ja kehitys- ja naisasioiden valiokunta haluavat olla tässä pääosassa. Me haluamme järjestää sivutapahtumia ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saamme osallistua tähän naisten oikeuksien kehitykseen. Kiitos. Kiitos Jackie Jones. Sitten Mari Manuela. Thank you very much. And... Kiitoksia oli suuri ilo kuunnella teidän puheitanne ja painoksia. Olen todella, todella vaikuttunut näistä ja on todella hienoa, että näin suuren, näin korkean tason poliittisia sitoumuksia esitetään tälle agendalle. Yksi kommentti tai kysymys Dagmalle, jos sopii. Se koskee ensi vuoden CSV-kokousta. Olemme kuulleet, että kyseessä on poliittisesti hyvin merkittävä vuosi. Paljon asioita tapahtuu, konferensseja järjestetään. Viisi vuotta sitten meillä annoimme myös CSVn poliittisen julkilausuman. On muistettava, että tarvitaan laajaa koalitiota, jossa on kansalaisyhteiskunta mukana. Ja tämä tila on kutistunut vuodesta toiseen myös CSVssä USAn hallinto muun muassa on kieltäytynyt tästä ja kulut ovat nousseet eikä melkein ole enää varoja kansallisyhteiskuntaa varten. Todella vetoan teihin, jos teillä on yhtään pennin hyrrää, niin, niin olisi hienoa saada varoja ja aktivisteja mukaan. Kuinka sitten saamme yhteyttä? kansalaisyhteiskunnalta panoksia, voivatko he todella esittää oman panoksensa tähän poliittiseen lauselmaan. Ja kun kyseessä on niin tärkeä vuosi, niin jos todella haluamme laajan tuen tälle, niin, niin antakaa todelliset vaikutusmahdollisuudet kansalaisyhteiskunnan edustajille, koska heillä on hyvin vähän resursseja, niin antakaa, tehkää se mahdolliseksi, koska nämä konferenssit ja niihin matkustaminen tulee kovin kalliiksi. Tarvitaan myös monenlaisia panoksia, ei niin, että toimijat ovat aina vuodesta toiseen samat, että kuulemme myös erilaisia ääniä. Jos haluamme toimia laajalla skaalalla, niin kyllä meidän on otettava kaikki mukaan. Kiitoksia. Ja suuret kiitokset. Maria Manuel. Kiitos Maria Manuel sitten. Kiitos kaikista puheenvuoroista. Nyt puhun Portugalia. Thanks to the interpreters. Turkkien ansiosta. Oh, um, eu penso que é muito importante este esforço conjunto. On erittäin tärkeää, että ponnistelemme yhdessä. Meidän pitää olla yhtenäisiä, pitää välttää päällekkäisyyttä, kuten sanoitte, koska ongelmat, jotka meillä on, ovat hyvin vakavia. Ja monilla eri alueilla ympäri maailmaa ne esiintyvät. Meillä on ongelmia, jotka on jo mainittu täällä tänään, ongelmia, jotka oli pitänyt tunnistaa viime vuosisadalla, kuten ö, perheväkivalta tai FGM. Tästä puhuttiin aikaisemmin aamulla. Valitettavasti nämä ovat ongelmia, joita josta ei ole saatu eteenpäin voimia voimia, kun tätä Nairobista. Samalla tapaa ei ole saatu ratkaisua. Nyt pitää myöntää, että olemme tässä epäonnistuneet. Ei voida sanoa tässä tänään, että olemme päässeet mutkan taakse ja että olemme menossa alaspäin. Ei voida sanoa, että ollaan päästy tai tunnistettu ongelma. Tiedä, mikä ratkaisu on työstämme sen vuoksi meidän pitää tehdä yhteistyötä, jotta voidaan tunnistaa ratkaisu. Se tulee olemaan hankalaa ja monimutkaista ja meidän pitää saada liikkeelle mahdollisimman moni ihminen. Tulemme puhumaan siitä, että tiedot, data ovat tärkeitä, koska usein ei ole tarvittavia tilastotietoja, jotka saivat sen, että voimme saada käsityksen ongelman mittakaavasta ja ilman sitä tietoa ei voida löytää ratkaisuja. Foorumin pitäisi valaista tämän vuosisadan ongelmia. Uusi valtasuhde on nyt valollaan ja jos emme ota huomioon sitä nyt, se tulee pahenemaan turvallisuudessa yhdessä kollega Lin Galveshin kanssa olemme työstäneet näitä epätasapainoasioita, mitä tulee naisten edustusta tulevaisuuden ammateissa, ammatit, jotka liittyvät uusiin teknologioihin. Meidän pitää varmistaa, että naiset saavat koulutusta enemmän, jotta he ovat edustettuna tulevaisuudessa. Tämä pitäisi olla myös osa foorumin työtä, joka pidetään Meksiko Cityssä. Ja haluaisin kiittää suurlähettilästä innokkuudestaan ja sitä tavasta, jolla hän on osoittanut tahtonut työskennellä kanssamme. Tulemme puhumaan tästä Eurolatformissa ensi viikolla myös. Kiitos paljon Ranskan suurlähettiläälle ja Euroopan komissiolle. Meidän pitää jatkaa yhteistyötä ja uskon, että voimme olla tyytyväisiä valkunnassa tuesta, joka meillä on. Sillä ei ole moni, joka työstää tätä nyt. Kiitos. Liina and then... Kiitos Liina sitten Pieret. Uh, thank you very much. Kiitoksia. Ensinnäkin pahoittelen sitä, että tulin myöhässä tänne lääketieteestä syystä, kuitenkin terveyssyistä. Kuitenkin kuulin, mitä komission edustaja sanoi. Ja haluaisin kommentoida sitä. Minusta puunen komission tasa-arvositoumus on ilahduttava. Olette maininnut tärkeän asian. On tärkeää, että työstätte myös naisten taloudellista voimaannuttamista. Se, mitä tähän mennessä talouspuolelta on kuultu, on eh, ikään kuin ollut työllistymispolitiikkaa enemmän kuin tasa-arvopolitiikkaa. Ne ovat eri asioita, varsinkin koska ja naiset ovat työmarkkinoilla ja sitten edistymme siellä, mutta hyvin eri tavoin ja epätasa-arvoisella tavalla. Eli jos teemme työllisyyspolitiikkaa, niin meidän täytyy ehdottomasti saada myös tasa-arvokysymykset tähän mukaan, makrotaloudelliseen ja mikrotaloudelliseen politiikkaan. Ja sitten jos katsotaan vaikka säästöpolitiikkaa, joka on ollut ehdottomasti naisia vastaan tässä mielessä. Useitakin ihmisiä vastaan, mutta erityisesti naisia vastaan. Eli tarvitsemme sitä, että saamme tasa-arvon solutettua mukaan talouspolitiikan ytimeen. Säästöpolitiikkaa harjoitetaan myös muualla maailmassa. Ja tässä ehkä nyt meillä on parempi tilaisuus saada aikaiseksi tämä muutos. Ja me tarvitsemme sitä, että pääsemme loppuun asti, ei niin, että jäämme polkemaan paikallemme ja koko ajan vain työstämme sosiaalipolitiikkaa ja muuta työllisyyspolitiikkaa. Se ei ole riittävä, jos haluamme todella lisätä naisten taloudellista voimaannuttamista. Puheenjohtaja, kiitoksia. Pian seuraavana. Voilà. Alors, je remercie aussi. Haluaisin kiittää kaikkia panelisteja, jotka ovat todella esittäneet täällä merkittäviä juhlistuksia ja on kuultavissa, että olette hyvin innostuneita ja vahvasti sitoutuneita tähän asiaan. Haluaisin erityisesti kiittää Meksikon suurlähettilästä ja myös Ranskan lähettilästä. Haluaisin, että tämän foorumin aikana kuulisimme myös niiden naisten äänen, josta emme usein kuule. Ajattelen näitä Euroopassa olevia maahanmuuttajanaisia. Kyseessä on suuri määrä ihmisiä ja hekin pitävät itseään osana on näitä maita, mutta usein he eivät ole mukana näissä suurissa kansainvälisissä tapaamisissa. Tällä hetkellä meillä on kumppanuuksista vastaava komissaari. On tärkeää, että tämä kumppanuus avattaisiin myös näille usein unohdetuille naisille, että, että taisteltaisiin myös näiden naisten ja miesten puolesta. Heillä on usein ongelmia, jotka liittyvät heidän alkuperäiseen kulttuuriinsa. Ja todella toivoisin, että voisimme tarkastella, kuinka saataisiin mukaan kaikki nämä naiset, jotka myös haluavat edesauttaa tämän uuden moninaisen Euroopan syntymisessä. Ehkä tätäkin asiaa olisi syytä pohtia, erityisesti kun Rova Dali on puhunut tästä paljon. Hänkin toivoisi, että tämä moninaisuus näkyisi jo järjestöissä tapaamisissa ja, ja nyt tässä tapaamisessa niin, että kuulisimme todella erilaisia ääniä, ei aina näitä samoja. Kiitoksia. Um, thank you very much. Before... Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron puhujille, minullakin on yksi kysymys. Edustaja Schumacherille puhuitte satelliittiistunnoista. Millä tavalla se toteutettaisiin, jos voisitte kertoa siitä vähän lisää? Ja monien teidän esille ottama kansalaisjärjestöjen rooli. Meksiko yhtenä nurkkana ja Pariisi toisena. Miten tämä voitaisiin toteuttaa? hoitaa mukaan kansalaisjärjestöt, jotka ovat todella usein hyvin vähävaraisia. Ehkäpä samassa järjestyksessä kun aloitettiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Täytyy todeta, että tämä on kyllä nyt niin rikas keskustelu, että toivon, että tähän olisi useita tunteja aikaa. Silloin pääsisimme asian ytimeen vielä paremmin. Ehkäpä vastaan näihin suoriin kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Ja sitten haluaisin ottaa esille myös muutaman muun ajatuksen. Jackie Jonesin kysymys on erittäin tärkeä sellainen. Ensinnäkin, jos tarkastellaan poliittista julistusta, työvaliokunnasta on juuri keskusteltu ja 11.12. ehkä sitten saamme tiedon siitä, miten pääsemme tähän poliittiseen julistukseen. Eli vien eteenpäin tämän teidän kommenttinne, mutta varmasti tästä ollaan jo keskustelemassa, miten kansalaisyhteiskunnan ääntä kuullaan. Luonnollisesti moni kansalaisyhteiskunnan edustaja on jo esittänyt oman panoksensa. Se on erittäin hyvä ja voin vain rohkaista teitä käymään sitä kaikkea läpi. Lisäksi kaikkien maiden valtuuskuntia rohkaisemme ottamaan mukaan kansalaisyhteiskunnan edustajat maiden valtuuskuntiin. Ja toivottavasti näitä tapahtuu vielä enemmän tänä vuonna kuin aiemmin. Siitä on voimakkaasti hyötyä, kun kansalaisyhteiskunta pääsee ääneen. Toiseksi tasa-arvofoorumi. Siellä meillä on sellainen mekanismi, jossa voimakkaasti otetaan kansallisyhteiskunta mukaan, ja tässä vastaan hiukan Evelinin kysymyksenkin. Eli foorumin ympärillä on kokonainen hallintorakenne, nyt mennä sen kommemmin yksityiskohtiin, mutta meillä on ydinryhmä, jossa Ranska, Meksiko, YK-naiset ja kansallisyhteiskunnan edustajat ovat läsnä vahva ääni siis kansalaisyhteiskunnalta täällä kuultavissa toiseksi. Meillä on kansalaisyhteiskunnan neuvontava ryhmä, joka koostuu pelkästään kansalaisyhteiskunnasta. Ja sitten meillä on johto toimikunta, jossa myös on mukana kansalaisyhteiskuntaa. Eli kaiken tämän tarkoituksena on varmistaa se, että kuulemme vahvat äänet kansalaisyhteiskunnalta kautta maailman. Sitten nämä satelliitti- tai lisäistunnot. Haluaisimme, että jäsenvaltiot tällaisia järjestäisivät ja että ne olisivat mukana tässä koalitiossa, tukisivat rahoituksella niiden järjestämistä, mahdollistaisivat sen, että interseksuaalinenkin lähestymistapa olisi läsnä ja vähintään 25 prosenttia kansalaisyhteiskunnan jäsenistä olisi nuorisojärjestöistä. Ja varmistettaisiin näin myös, että meillä olisi teknologinen yhteydenpito olemassa, että moni maa pääsee mukaan ja saisimme hyvän maaryhmän mukaan liittymään tähän foorumiin. Ja näin saamme siis aikaiseksi paremmin foorumin Meksikon ja Pariisin lisäksi meillä on hallituksen, kansalaisyhteiskunnan, yksityisen sektorin ja muiden sidosryhmien edustajia mukana. Sitten haluan onnitella sitä, että olette järjestäneet tämän kokouksen heti ICPDn jälkeen. Tämä on mielestäni erinomainen tapa edetä ja Nämä kaksi tapausta todella rakentavat toinen toisensa kehitykselle. Ja täällä Renate Gajan on ollut todella vahva ääni myös tässä. Kiitän siitä voimakkaasti. Toiseksi, kun tämän yleiskatsauksen esitin, niin foorumin jälkeen, joka parissa pidetään, meillä on luonnollisesti myös yleiskokous. Maanantai, joka on omistettu pelkästään foorumille – G plus 25, 23. syyskuuta. Laittakaapa kalentereihin nyt jo. Lisäksi haluan kiittää EUta voimakkaasta tuesta. Ja kiitämme kaikesta sadusta avusta, varsinkin myös tällaiseksi toimintakoalitioksi, jos sellaisen saamme aikaiseksi, joka kohdistuu siihen, että pyrimme torjumaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja sitten tämä aivan upea kumppanuus EUn ja YK välillä tämän Spotlight-aloitteen parissa. Aivan kuten Mara Herdi ja Geiger totesivat, tämä on aivan mahtava tilaisuus laajentaa Spotlight-aloitetta vaan myös muita maita, tehdä siitä laajempi, tuoda se muille aloille ja mahdollisesti luoda todella vahva verkosto naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Haluan myös hyödyntää tätä tilaisuutta, kun pyrimme lopettamaan naisiin kohdistuvan väkivallan, kiittääkseni Euroopan unionin toimielimiä aivan valtavasta sitoumuksesta 25.11. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti oli valaistu oranssilla valoilla, ulkosuhdehallinto, neuvosto, monet hienot rakennukset oli valaistu oranssin valoin ja monet kansainväliset järjestöt olivat mukana. Tästä tuli todella hieno tapahtuma. kiitos siitä ja tämä varmasti johtaa lisätapahtumiin ensi vuonna. Olemme myös kovin optimistisia uuden komission tasa-arvositoumuksien suhteen ja jäämme odottelemaan läheistä yhteistyötä sen kanssa tässä suhteessa. Tässä yhteydessä haluaisin myös sanoa sanan monivuotista rahoituskehyksestä todella hieno tilaisuus ottaa esille tasa-arvokysymykset ja tehdä siitä mahdollisimman tasa-arvovastuullinen budjetti. Sen avulla voidaan todella viedä näitä kysymyksiä eteenpäin. Haluaisin myös lyhyesti viitata niihin sanoihin, joita Meksikon suurlähettiläs käytti. Megamuistelu ja Siinä todella saadaan suuri yleisö mukaan, kuten Fitzgeraldkin totesi. Saamme kaikki mukaan. Pariisissa on tarkoitus pitää kulttuurien festivaali. Sama Meksikossa haluamme. Emme pitää pelkästään konferenssi, vaan myös festivaalin, joka menee ihmisten tunteisiin tasa-arvokysymyksissä ja antaa tunteen siitä, että haluan osallistua. Jos en ole osa sitä, niin minulta menee jotain sivusuun. Eli siksi tarkoituksena on tehdä jotain vähän muuta kuin mitä tavallisesti. Näistä muista kommenteista olen täysin samaa mieltä Euroopan parlamentin jäsenten esittämien kommenttien kanssa ja haluan kiittää sitoumuksesta Olikas tässä vielä jotain? Ehkä vaihe, johon haluaisin viitata, on se, miten äh, maahanmuuttajanaiset saadaan mukaan. Tässä hyvin pitkälti mennään tämän kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja Agenda 2030 kanssa, jossa ketään ei jätetä kelkasta. Nämä kaksi yhdistyvät yhteen ja näin saamme kaikki mukaan ja kuulemme kaikkien äänet. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti tämän päivän istunnossa. Arvostan kovasti. Tiedän, että tässä nyt vähän taitetaan ylittää aika, mutta näin, että täällä on todella innostuneita täällä salissa. Kiitoksia siis kovasti ja kiitos vielä muille panelisteille. Paljon valitettavasti pitää aina myös vilkuilla kelloa, joten Tämä on niin mielenkiintoista kuunnella teitä kaikkia, koska on aina näitä uusia asioita. Pyydän teitä vain puhumaan niin lyhyesti kuin mahdollista. Kiitos. Olkaa hyvä suurlähettiläs. Kiitos. Lyhyesti haluan kiittää teitä tästä kokouksesta. Kiitos parlamentin, Euroopan parlamentille kommenteista ja ideoista. Tunnen samaa. Pitäisi olla enemmän aikaa keskustella näistä asioista. Ehdotan, että jatkamme sitä ja katsomme, mitä voidaan tehdä vuoden mittaan komission kanssa, teidän kanssa, jäsenten kanssa ja on e toimielinten kanssa. Eli voimme todella löytää toimivan allianssin. Avainviesti on, että sukupuolten tasa-arvo ei ole vain aihe muiden joukossa, vaan se on kestävän kehityksen kärjessä ja ytimessä, 2030 toimintamaan kärjessä, ytimessä, mitä tehdä jotakin. Ensi vuonna meillä on tilaisuus, jos ei muistelo, niin tämmöinen vetoomus toiminnan puolesta, jotta voidaan tunnistaa foorumissa oikeat asiat. Ja ensimmäinen vaihe on Meksiko, kiitos, että pysytte, että täällä on mahdollisimman korkeita poliittisia vieraita sitten meidän pitää ottaa tähän kaikki toimijat mukaan kansallisyhteiskunta on enemmän tärkeä parlamentti myös. Ja kannustan parlamenttia toimimaan näin. Kiitos Rova Geiger kommenteista siitä, miten tehdään yhteistyötä Unelpan komission kanssa komissio, joka myös no sanon kuten tapauksessa vaikuttaa siltä, että sitä johtaa feministi, ulkopolitiikkaa siis, ja arvostan sitä. Meidän pitää löytää oikeat työvirrat, ne jotka mainitsitte ovat hyvin vahvoja. Tehkäämme yhteistyötä väkivaltaa vastaan. Pitää tunnustaa muitakin naisten voiminnuttaminen. Se on yksi tapa, jolla voimme tehdä yhteistyötä komission kanssa, löytää oikeat työaiheet, jotta voimme korostaa niitä foorumissamme. Ja lisäksi katsotaan, miten voimme tehdä yhteistyötä, että voidaan kannustaa ja puolustaa kansalliskunnan osallistumista. Se on erittäin tärkeää. Sitä pitää työstää yhdessä. Kiitos ulkosuhdehallinnolle myös sitoumuksesta. Otamme innolla yhteistyötä kaikkien kanssa. Piti puhua lyhyesti, joten vielä kerran puheenjohtaja, kiitos. Odotamme innolla yhteistyötä kanssanne ja muiden komissioiden kanssa ja kaikkien parlamentin kanssa tässä tärkeässä asiassa. Kiitos. Thank you very much. It's a starting. Kiitos. Niin tämä on prosessin lähtökohta. Tästä se yhteistyö vasta alkaakin sitten. Suurlähettiläs, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on todella hienot edustajat paikalla. Meillä on kaikilla erityinen vastuu alkaen siitä, että viemme viestiä omille hallituksillemme niin, että hallitukset ryhtyvät toimeen ja, ja että monipuolisuus voidaan varmistaa eri maiden valtuuskunnissa huomioiden kansalaisyhteiskunta. Pariisiin odotamme paljon ihmisiä ja toivon, että näin todella käy. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Olkaa hyvä. Marinaki. From my side, a big thank you to all. Omalta osaltani haluaisin kiittää kaikkia osallistujia ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja tätä valiokuntaa tästä aloitteesta. Haluaisin todella korostaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan roolia. Toiminta on aina kova äänisempää kuin sana. Hal- sanat. Haluaisin korostaa uuden korkean edustajan varapuheenjohtaja Jose Borrellin, Borrellin eh, toimia. Hänen ensimmäinen puheensa korkeana edustajana pidettiin kaksi päivää sitten kansalaisjärjestöjen foorumissa, joka järjestetään vuosittain Euroopan unionissa. Siellä koristettiin sitä, kuinka vahvasti hän on henkilökohtaisesti ja institutionaalisesti myöskin sitoutunut kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen ja erityisesti eh, aktivistien tukemiseen, mukaan lukien ihmisoikeuksien puolustajat koko skaalalla ja tietenkin tällä puolella myös korostetaan vahvasti ympäristöä ja planeettamme tulevaisuutta. Odotamme jatkossa tällaisia hyviä mahdollisuuksia vertailla tuloksemme. Strong message. Kiitos kaikille vahvasta viestistä. Mitä vahvemmin toimimme sitä vahvemmin ne, jotka varmasti näitä sääntöjä täytäntöön, ne, jotka taistelevat tasa puolesta, saavat voimaa, joten kiitos valmistelevasta työstä. Odotamme innolla yhteistyötä. Näyttää siltä, että ensi vuodesta tulee vahva tasa-arvovuosi ympäri maailmaa. Eli yritetään antaa mahdollisimman vahva panos parlamentilta, valiokunnalta, mutta myös koko parlamentilta. Kiitos paljon. Näin ollen tämä kohta on käsitelty. Työ jatkuu. Ja haluaisin vain sanoa näkemiin vieraillemme kiitos paljon ennen kuin tullaan seuraavaan kohtaistuslistalla. Thank you. Oui,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 Ähm, wir kommen damit zu unserem nächsten. Seuraava kohtaisuuslistalla 10 ja 11. Ne käsitellään yhdessä ja näin ollen annan puheenvuoron Frances Fitzgeraldille. Olkaa hyvä. Um, thank you very much, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia vastauksista ja tarkistuksista tähän ensimmäiseen mietintöön. Minusta meillä on hyvä pohja viedä tätä työtä eteenpäin näiden kahden mietinnön pohjalta. Haluan kiittää teitä tästä lisäpanostuksesta. Ensinnäkin meillä on 26 tarkistusta ja olemme sen seurauksena esittäneet viittä kompromissia 1, 3 ja 5, joiden avulla on, avulla on tarkoitus vahvistaa tätä politiikan alaa ja kaikkia budjettiprosessin vaiheita, mukaan lukien monivuotinen rahoituskehys. Se on tärkeä kohta, moni painotti sitä. Tämän lisäksi kompromissit yhdestä neljään pyrkivät ottamaan esille yhteiset indikaattorit budjetin sisällä ja kompromissi kaksi vaati DAFNE-tavoitteeseen lisäresursseja. Muissa tarkistuksissa halutaan yksityiskohtaisempaa tarkastelua Euroopan komission puolelta tämän näiden organisaatioiden etoksen ja katsotaan myös ehdollisuutta. Lisäksi on pyydetty sitä, että käytäisiin tasa-arvotavoitteita osana ulkoisissa ohjelmissa. Se on tärkeää, varsinkin kun katsotaan tätä keskustelua Nairobissa äskettäin. Ja sisäisen ja ulkoisten ohjelmien synergian lisäämästä, jotta voitaisiin torjua sukupuolielinten silvontaa. Ja näin otetaan huomioon myös sitten maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Lisäksi vaaditaan uutta tasa-arvostrategiaa. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen suurimpaan osaan näistä tarkistuksista ja odottamaan teidän kommentteja, teidän kommenttianne. Ja, ja ehdotan kolmea kompromissiehdotusta. Kompromissi yksi. Siinä vaaditaan tasa-arvokysymyksen valtavertaistamista kaikessa unionin politiikassa. Kaksi huomioi FEM-valiokunnan tuen työssämme. Ja kolme luonnostelee sen, että, että näitä asioita ei tulisi ottaa huomioon pelkästään FEM-valiokunnassa, vaan myös muissa valiokunnissa. Muut tarkistukset, joita on saatu, sisältävät sen, että verrataan komission ja tilintarkastustuomioistuimen, jotta ne ottaisivat huomioon sukupuolten valtavirtaistaminen tai tasa-arvon valtavirtaistamisen ja onko se tapahtunut. Olen huomioinut ne tarkistukset, jotka olemme saaneet, jotka kuuluvat Eigen-alaan ja ehkäpä esittelijältä voimme silloin kysyä kysymyksiä, sen jälkeen keskustella näistä asioista ja sitten keskustella niiden kanssa, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Ja kaikki tällaiset tarkistukset, jotka haluavat vaihtaa sanan gender sanan sex, ehdotan, että siinä ei äänestetä positiivisesti eli puolesta aiomme jatkaa tämän saman kielimuodon käyttöä. Lisäksi haluan kiittää löytästä näistä palautteista tämän suhteen ja odotan äänestystä tammikuussa työn käynnissä. Kiitoksia kaikille. Thank you very much. Now it's up to the... Kiitos paljon. Nyt varjoistelijat päästetään vauhtiin Vilja Vilkevičius ja SD. Kiitos. Kiitän esittelijä yhteistä työstä. varjo esittelijänä 2018 budjetille olen jättänyt tarkistukseni. Ensinnäkin ehdotin, että kaikki naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo valtavirtaistettaisiin kaikkiin EU-politiikkoihin, koska tasa-arvo miesten ja naisten välillä on yksi perusarvoistamme ja ymmärtääkseni esittelijän tässä samaa mieltä ja ottaa sen huomioon kompromisseissaan. Lisäksi sanoisin, että budjetti ei ole tässä mikään poikkeus, sen vuoksi on tärkeää ottaa mukaan. Sukupuolen näkökulma valtavia tässä menee kaikissa budjettiprosessin vaiheissa. Ja vain tällä tapaa voimme varmistaa yhtäläiset pääsyt EU-rahastoihin naisten osallistumisen niihin on myös tärkeää mainita sukupuolten tasa-arvo tietyissä budjettiotsakkeissa. Tämän takia minä tuen ehdotuksia määrätä tietyt budjettiotsakkeet, joita varmistetaan sukupuolten tasa-arvo ja naisten oikeudet ja se, miten pannaan täytäntöön kuuluisatkin tavoitteet. Tämä tulee Daphne-ohjelmaan ja rahoituksen taso siinä, no se on kaikki hyvin tärkeää. Ja meillä oli yhteinen julkilausuma sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta – aikaisemmin, mutta me emme ole nähneetkään paljon edistystä viimeiset seitsemän vuotta, joten ehdotan, että uudistamme tämän, nämä sitoumukset ja kehitämme uuden sukupuolten tasa-arvostrategian. Meidän pitää muotoilla tästä selvä kanta valiokunnassa. Ymmärtääkseni esittelijä on jo jättänyt viisi kompromissiehdotusta. Ne käydään läpi ja uskon, että pääsemme yhteisiin ratkaisuihin ennen äänestystä valiokunnassa, mitä tulee tasa-arvoinstituutin budjettiin. Olen myös jättänyt muutaman kommentin siihen. Haluan korostaa taas, että Eigen rooli on erittäin tärkeä. Se käsittelee eri aiheita, jotka liittyvät naisten oikeuksiin, naisten lisääntymisterveyteen ynnä muuta, ja meidän pitää käyttää instituutin kapasiteettia hyväksi, jotta voi käsitellä kaikkia näitä aiheita. Uskon, että meidän pitää varmistaa, että meidän valiokuntamme ja myös muut parlamentin ovat mukana näissä toiminnoissa. Ja meidän pitäisi tukea eri tuon instituutin toiminnan osa-alueita. Sitten vielä yksi asia. Se, että otetaan instituuttia puuttumaan ongelmia, jotka liittyvät tilapäiseen henkilöstöön. On tärkeää, että instituutti saa riittävästi rahoitusta, jotta se voi palkata vakituisia työntekijöitä. Muuten siellä tulee ongelmia, joita ei voida hyväksyä. Siinäpä minun ehdotukseni ja Esittelijä mainitsi kolme kompromissiehdotusta. Uskon, että pystymme sopimaan niistä. Budjettiraportus, kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. IREKOREF RE. Merci beaucoup, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän äh, Rovas Fitzgeraldia ja muita va- kaikkia varjoesittelijöitä tästä hyvin laadukkaasta työstä, jota on tehty näiden kahden vastuunvapausmenettelyn osalta viime vuodelta EG ja komissio. Meillä on täällä kaksi kom- tar- kompromissitar- tässä on näitä kompromissitarkistuksia, jotka ovat aivan tyydyttäviä, niin se otetaan huomioon eri poliittisten ryhmien tekemät muutosehdotukset, joten mm, Francesi, jos sallitte käyttää etunimiä, suuret kiitokset. EG Euroopan tasa-arvoinstituutti on merkittävä resurssi meille kaikille tässä valiokunnassa. Tarvitsemme sitä, jotta voimme edistää työtämme kaikissa valiokunnissa Euroopan parlamentissa niin, että, että sukupuolinäkökohdat saataisiin mukaan horisontaalisesti. Tiedetään, missä ollaan, missä ollaan, mihin mennään, mitkä ovat luvut ja tiedetään hyvin, mitä tapahtuu. Nämä Eigen tutkimukset ja tilastotiedot ovat meille aivan perustavalaatuisia sekä meille että kansalaisille heidän edustamisensa on erittäin tärkeää, että voimme tavoitteeseen päästä. On valtavan tärkeää taata Eikelle riittävästi inhimillisiä ja rahoituksellisia resursseja niin, että vastaavat niin sillä asetettuja tavoitteita. Komissio on siis pidettävä huolta siitä, että sukupuoli herkkä budjetointi huomioidaan budjetissa ja lainsäädännössä. Mitä tulee sitten EUn yleisen talousarvioon? On erittäin tärkeää, että otamme mukaan sukupuolen näkökohdat kaikkiin Euroopan unionin toimintapolitiikkoihin ja että, ja että todella harjoitetaan sukupuolitietoista budjetointia sekä budjetin laatimisen, täytäntöpanon että sen arvioinnin aikana. Tämä on todella prioriteetti ja meidän on konkreettisesti seurattava sitä, kuinka EUn budjetin kautta edistämme sukupuolten tasa-arvoa. Tämä edellyttää kohdennettuja toimia ja budjettikohtia, joilla puututaan tasa-arvon ja naisten oikeuksien parantamiseen. Meidän on myös mahdollistettava se, että eri Euroopan unionin ohjelmiin voidaan tasa-arvoisesti osallistua ja olisi rohkaistava naisten osallistumista. On aivan mahdotonta, että vuonna 2018 sellaiset ohjelmat kuin Erasmus Plus ja nuorisotyöllisyysaloite, näissä on hyvin heikko naisten osallistuminen myöskään tuosta strategisten investointien hankkeessa ei ole, ei ole naisindikaattoreita. Meidän on otettava käyttöön sukupuolen liittyviä indikaattoreita. Tarvitaan määr- kvalitatiivisia tavoitteita ja kunnollisia indikaattoreita. Ainoastaan näin päästään päättäväisesti kohti tasa-arvon toteutumista. Uh, the... Kiitos sitten vihreiden puolesta. Edustaja Vana ei ole paikalla. No sitten, no ilmeisesti ei tule puheenvuoroa heiltä. Muut poliisryhmät sitten, ID, ECR, GUE, ei näy ketään. No sitten pitää vain vetää langat yhteen noista tarkistuksista. Haluatte käyttää puheenvuoro vielä? Sopiiko? Selvä. Kiitos paljon panoksistanne. Me voimme sitten päättää tuon kohdan ja tulla seuraavaan kohtaan, jos niin hyvin mielenkiintoinen, eli numero yhdeksän. Kyseessä on Eigen esitys, Euroopan tasa-arvoinstituutin esitys. Ja annan puheenvuoron Rova Langpakille, joka on tulossa juuri. Tervetuloa. Me jo monet saimme kuunnella tuota esitystä, joka pidettiin neuvostorakennuksessa konferenssissa nyt sitten saamme yleiskatsauksen. Tämä on hyvin vaikuttavaa joskus paremmin, joskus vähemmän, kerta vähän, mutta kuuntelemme teitä. Eli olkaapa hyvä, voitte pitää esityksenne ja sitten käydään keskustelua. Olkaa hyvä ja tervetuloa. Thank you very much. And first of all, I'm, I'm extreme... Kiitoksia. Ensinnäkin olen kovin ilahtunut siitä, että kyseessä on ensimmäinen ja todennäköisesti myös viimeinen kerta sillä, että voin tavata uuden FEM-valiokunnan. Hienoa on se, että nyt näette, että uuden työkalumme tasa-arvon huomioiva parlamentti. Sen avulla Euroopan parlamentti on keskiarvoisesti maailman ykkössijalla. Näytän tämän hieman myöhemmin. Kuulin tässä hiukan tuosta vastuuvapaudesta ja on oikein hyvä, että asia tuli esille. Mielelläni annan lisätietoa, koska tämä liittyy yleisesti ottaen myös meidän alueemme erityispiirteisiin ja Euroopan unionin sääntöihin ja siihen, millä tavalla näitä tulisi soveltaa. Kysymys ei ole pelkästään Eigen työstä. Tehän tiedätte, että me, kuten moni teistä on aiemmin jo todennut, tehän olette olleet ehkä FEM-valiokunnassa aiemminkin. Hyvin lyhyesti kerron kuitenkin siitä, millä tavalla me työstämme tasa-arvoa, että voimme tukea teitä, eh, Euroopan komissiota ja neuvostoa ja koko kansalaisyhteiskuntaa, joka on meidän tukenamme. Meillä on tämä alue ja meillä on tasa-arvoindeksi. Se on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Aiemmin, kuten aiemmalla mandaatilla, ehdotettiin, niin tämä on tällainen valvontatyökalu. Me lisäämme useita eri asioita siihen ja joko myöhemmin kerron siitä, mikä siinä, mistä siinä on kysymys. Pääasiana on se, että olemme päättäneet hallintoneuvostossa, että tästä vuodesta lähtien meillä on tämä indeksi käytössä joka vuosi. Vaikka voimavaroja onkin erittäin vähän, niin haluamme kuitenkin tehdä tällaisen taulukoinen, sillä jotkut maat Maiden tilanne vaihtelee voimakkaasti ja se osoittaa myös sen, miten indikaattorit kertovat kansallisen parlamenteille ja hallitukset siitä, mitä tulee tehdä. Ja näin voimme keskittyä myös tiettyihin aiheisiin, kuten terveyskysymyksiin ensi vuonna – ja tämä aiheuttaa myös sitä, mitä, auttaa myös sitä, mitä te keskustelette FEM-valiokunnassa ja mitä laitatte vastuuvapauteen. Ja että meidän löydöksemme voimme yhdessä sitten olla edesauttamassa myös muita politiikan aloja valtavirtaistumaan, kun siellä ei välttämättä tiedetä, mitä tässä tapahtuu. Toinen osa ohjelmaa koskee näitä täytäntöpanoraportteja. Ja kuten tiedätte, Eigen seurantatyön on hoidettu jäsenvaltioiden puolelta ja katsottu, mikä on meidän suhteemme YK-toimintaan. Ja perustoimintamme tapahtuu jäsenvaltioiden pohjalta. Nyt kymmenen vuoden jälkeen olemme yhdenmukaistaneet nämä kertomukset ja tuotamme niitä yhdeltä tietyltä alueelta, joka sitten antaa pohjan myös neuvoston päätämille. Mutta kuten myös korostettiin, indeksikonferenssissa mitään seurantatyötä ei ole. Me valmistelemme tämän katsauksen, mutta se, miten jäsenvaltiot sen täytäntöön panevat, ja muutaman vuosi myöhemmin, kun meillä on sitten uusia indikaattoreita, meillä ei ole mitään seurantatyötä, eli emme tiedä. Tämä voisi olla todella hyvä osa uutta komission strategiaa tai Euroopan unionin strategiaa. Sitten on tärkeää katsoa myös sitä, mitä teemme. Meillä on ä, tietokanta, tasa-arvotietokanta ja kaikki, mikä sinne laittaa, on mepeille saatavilla. Ilahtuneena voin todeta, että Euroopan parlamentti todella käyttää voimakkaasti meidän tietokantaa. Me päivitämme sitä tasaisesti. Ja sitähän meillä on tasa-arvon valtavirtaistaminen ei pelkästään yleisesti poliittisilla aloilla, kuten vaaditaan, vaan myös vaikutusanalyysit, budjetointi, kaikki tämä sisältyy tähän online-alustaamme. No viisi vuotta sitten ryhdyimme kehittelemään yhteyttä ja toimialakohtaista lähestymistapaa, mikä merkitsee sitä, että jos kysytte meiltä, millä tavalla kalastus liittyy tasa-arvoon, niin katsokaa tänne meidän nettisivullemme. Me esitämme siellä, mitä kaikkea tulee vielä työstää. Se merkitsee myös sitä, että budjetointipuolelta saamme tämän asian hoidettua. Ja EPSKossa ministerikokouksessa asiasta keskusteltiin pitkään. Nyt näen, että EPSKossa työllisyysministerit ovat myös ottaneet tämän esille. Olemme analysoineet rakennerahastoja, ja olette saaneet kuulla, että yksi prosentti ei ole riittävää. Ja tässä selkeästi voidaan nähdä, että eurooppalaisessa sosiaalirahastossa, joka on tämä päärahasto, jossa nähdään toimintaa, nämä erityiset toimet muodostavat noin yhden prosentin. Eli tämä budjetointi on olemassa ja nyt ryhdymme tekemään myös julkisissa hankinnoissa samaa. Sitten meillä on naisiin kohdistuva väkivalta. Ja tässä indeksissä olemme pyrkineet analysoimaan esimerkiksi sukupuolielinten silpomista ja ihmiskauppaa, erityisesti naiskauppaa. Kuten tiedätte, 80 prosenttia menee seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Eli tiedot eivät ole riittäviä. Pyrimme siis tekemään yhteistyötä myös poliisin ja oikeusjärjestelmän kanssa näemme, että äh, esimerkiksi oikeudenkäynnissä todistajat, miten näitä tuetaan ja miten nähdään, että luottamus oikeusjärjestelmään on suurempi ja näin uhrit voivat todistaa. Tämä siis näin karkeasti tämä meidän työjakomme, mutta sitten tietysti vuosikertomuksissamme on enemmän. Tänä päivänä haluaisin nyt ensimmäistä kertaa, kun käynnistämme tämän, ja se on jo internetissä, olemme kehittäneet ja vieneet päätöksen kansainvälisen parlamentaarisen unionin työtä sukupuolisensitiivistä parlamenteista. Ja olemme tehneet itsearviointityökaluja, jotta parlamentti voi itse arvioida sitä, millä tavalla kansallista alueista mm, Euroopan parlamentti ottavat huomioon tasa-arvokysymykset. En aio tätä kaikkea esitellä, koska haluan, että itse käytte katsomassa. Mutta meillä on kahdenlaisia tutkimuksia. Yksi on kovin syvällinen ja selkeästi antaa vihjeitä sen suhteen, missä kannattaa parantaa. Ja sitten meillä on yleisluontoinen tutkimus, josta voi saada olemassa olevaa tietoa. Tässä on joitain faktoja jossa näette niitä aloja, missä tämä poikkeaa ja mikä on muutossa. Viisi aluetta, jossa tarkastellaan sitä, miten paljon naisia parlamentin pääsyssä, siis ei pelkästään valittu, vaan myös hallinnon puolella. Ja siinä nähdään, että selkeä parannusta on tapahtunut. Euroopan parlamentti on parempi kuin EU-keskiarvo ja parempi kuin yksikään EU-jäsenvaltio tai maailman keskiarvo. Lainsäädäntöpuolella voidaan katsoa sitä, lastenhoito, fasiliteetit, kaikki mitkä liittyvät työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen, miten nämä ovat onnistuneet ja näytän teille myös tästä indeksin osia. Voitte nähdä tämän itse. Meillä on tällainen liikennevalojärjestelmä, eli jos avaatte nettisivumme, se löytyy tästä alhaalta. Meillä on vihreällä ne alueet, joissa kaikki nämä viisi aluetta on otettu huomioon ja ne ovat yli keskiarvon, yli kynnysarvon. Keltainen, jossa on vielä aika monta jäljellä ja sitten punaiset. Eli kaikki kansalliset parlamentit arvioidaan. Sitten voitte nähdä, miten moni tosiasiassa on sellainen, jossa voi sanoa, että tunnen oloni turvalliseksi, eh, olen turvassa häirinnältä, voin toimia niin mukaisesti ja niin poispäin. Tämä löytyy siis internetistä ja tietysti pyrimme vielä tarkastamaan tätä asiaa ja toivomme, että Euroopan parlamentti myöskin käyttää tätä näyttääkseen kansalliselle parlamentille sen, missä nämä punaisten parlamenttien tulisi olla vihreitä. No sitten tasa-arvoindeksi, kuten puheenjohtaja jo mainitsi. Meillä on ollut monta mielenkiintoista keskustelua tänä vuonna indeksi on keskittynyt työ- ja perhe yhdistämiseen. Kuten tiedätte, tämä on erittäin sukupuolittunut osa, varsinkin työelämää. Ja jotta voitaisiin ottaa Euroopan unionia ja, ja erityisesti tämä tuli Euroopan komission, siis aiemmin komission puolesta, vielä Euroopan puolesta, luoda tällainen tulostaulukko työ- ja perhe-elämän yhdistämistä. Ja pyrimme löytämään uusia lähestymistapoja tähän tasapainoon ja sen erittäin sukupuolittuniseen luonteeseen. Eli kun katsotaan tätä tulosta ja miten se on kehittynyt vuodesta 2005 eteenpäin, saadaan nähdä, että siihen verrattuna meillä edelleenkin on 5,4 prosenttia 12 vuodessa, eli etänavauhti jatkuu. Voimakkaasti myös tämä riippuu siitä, mitä indeksialueita katsotaan, mitkä kasvavat ja mitkä pysyvät paikoillaan. Joku sanoi jo tänään, että 2019 me ei voi hyväksyä ja me voimme sanoa sen, että tällainen vauhti ei ole hyväksyttävä. No niin sitten jos katsotaan yksittäisiä jäsenvaltioiden kantoja, nähdä, että ihan alusta lähtien Ruotsi on ollut ykkönen. Tanska ja Ranska nyt on myös nostanut asemansa. Yksi kolmasosa jäsenvaltioista on EU keskiarvon yläpuolella, kaksi kolmasosaa on sen alapuolella. Ja se mitä nähdään on, että Portugali esimerkiksi, siellä on ollut erittäin hyvää kehitystä, 3,9 prosenttia Poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa on tämä muutos tapahtunut. Viro 3,1 prosenttia. Raha, tieto ja valta puolilla. Näin voidaan nähdä, miten eri maat ovat parantaneet sijoitustaan, mikä myös näyttää, että kansallisessa parlamenteissa antaa enemmän valtaa. Ja teille kannattaa osoittaa, että tässä voidaan parantaa Alankomaat, joka edellisessä indeksissä oli neljännellä siellä, on nyt tipahtanut kuudenneksi pääasiassa. Ja Liettua on joutunut yhä alemmas, koska naiset eivät ole mukana päätöksenteossa yhtä paljon. Jos siis katsotaan näitä aloja, se mitä saadaan nähdä on, että vallankäyttö kehittyy nopeimmin. Se on tietysti ollut kaikkein alhaimmalla, mutta nyt sitten aika ja valtavat tärkeitä ja aika yhdessä perheelämän ja työelämän yhdistämisen kanssa. Ja sitten rahapuoli kasvussa, se liittyy hyvin pitkälti moniin poliittisiin ja lainsäädännöllisiin näkökohtiin ja kiintiöihin. Olemme keskustelleet paljon kiintiöistä ja kun analysoimme tätä liikennettä eri maissa, poliittisissa kysymyksissä ja lautakunnissa, naiset lautakunnissa. Tässä suhteessa muutos on ollut valtavasta, ei voi ottaa huomiota. No sitten työ- ja yhdistämisen tulostaulukko. Meillä on näitä eri indikaattoreita, pitkäaikavälin hoito, lastenhoito, elinikäinen oppiminen. Analysoimme palkkatyötä, joka liittyy siihen, miten kykenetään yhdistämään nämä kaksi toisensa ja sitten ne, joista ei makseta korvausta, eli lastenhoito ja pitkäaikaishoito. Elinikäinen oppiminen myös otin huomioon. Otin mukaan myös esimerkiksi vanhempainlomapolitiikka ja infrastruktuuri, joka on aika uusi asia. Ja meidän täytyykin tarkastaa sitä enemmän mutta löysimme jo selkeitä sukupuolimalleja, joista kannattaa keskustella enemmän. Jos katsotaan vanhempailomia, mitä nähdään? Ensinnäkin nähdään, että vain kolme jäsenvaltiota, jossa naiset ja miehet, joilla on lapsia ja meillä on mahdollisuus, kaikki naiset ja miehet voivat käyttää vanhempailomaa. Viro, Suomi ja Ruotsi ovat kyseessä. Ja, ja toisella jonkun kaltainen muu vaihtoehto, mutta myös rajoituksia, eli ne 18, jotka nähdään. Tämä liittyy esimerkiksi työllisyystilanteeseen, vaikkapa yksityisyrittäjät. Saattaa olla, että jossain tapauksessa yksityisyrittäjät eivät saa tätä mahdollisuutta. Tai sitten samaa sukupuolta olevat vanhemmat, niissä ei saada vaan ne käyttöön samalla tavalla. No sitten katsotaan seuraavaa. Se syy, miksi kaikkein eniten ei myönnetä vanhempainlomaa, on työttömyys tai toimettomuus. Jos katsotaan sitä, se kohdistuu yhä useammin naisiin. Ja tässä toisessa kahdessa mahdollisuudessa taas miehet ovat enemmän yrittäjissä. Miehet eivät tule hyväksytyiksi ja työllisyysehdot. Tässäkin yrittäjyys voi tulla esille, se kohdistuu enemmän miehiin. Ja sitten kotitalouden ominaisuudet niissä jäsenvaltioissa, joissa ei hyväksytä samaa sukupuolta olevaa vanhempia. That can be also myös digitalisointi ja muut kysymykset on siis syytävä, syytä ottaa huomioon uudessa strategiassa ja myös eri direktiiveissä, jotka ovat nyt uuden komission työpöydällä. Sitten minulla on täällä kuva lastenhoitopalveluista. Kaikki tutkimukset osoittavat, että lastenhoitopalvelut on tärkein kriteeri joka eniten vaikuttaa siihen, että saadaan aikaan vaikutusta ja voimaannutaan naisia. Todella tuettu lastenhoito on merkittävin tekijä, jolla vähennetään sukupuolikuilua työmaailmassa. 2010 oli Barcelonan kohteiden määrä, Barcelonan tavoitteiden määräaika. Nyt yhdeksän vuotta myöhemmin näemme tuolla vihreän alueen tuolla oikealla siellä on 11 jäsenvaltiota, joissa molempiin tavoitteisiin on päästy. Keltaisella alueella on 10 jäsenvaltiota, joissa joihinkin tavoitteisiin on päästy ja toisissa on jääty vielä jälkeen. Sitten punaisella alueella, kuten näette, ovat näitä maita, joissa ei ole saavutettu Barcelonan tavoitteita yhteisten sitoumusten vaikka yhteiset sitoumukset olikin olemassa. Sitten tämä viimeinen kuva Täällä näette indeksimme analysointia. Tässä nähdään ja tässä on analysoitu sitä, kuinka eh, tasa-arvon eh, taso eh, suhtautuu lastenhoitopalveluiden saatavuuteen. Tämä ei ole mikään yllätys kenellekään. Näette, että ne maat, jotka ovat tuolla oikean puolen yläkulmassa, eli Ruotsi, Tanska, Al- Alankomaat, Luxemburg, Belgia, Ranska – Tämä, vähän, tämä osoittaa, että nämä ovat myös todella korkealla tuolla tasa-arvokysymyksessä. Tämä osoittaa, että tasa-arvo ja lasten huoltopalvelut kulkevat aivan käsikädessä. Tämä oli tämä meidän tutkimuksemme tulos, ja kun tiedän, että aika on vähän, niin ehkäpä menemme nyt kysymyksiin. Thank you so much. So somehow what you present... Kiitos, esittelitte hienoja asioita. Tässä on satoja kysymyksiä ja poliittisia johtopäätöksiä, kiitos paljon esityksestä, mutta ennen kaikkea työstä, jota EIGE tekee kaikkien naisten ja miesten puolesta. Nyt sitten puolesta Maria Emanuel on ensimmäinen, joka nosti käden ja sitten Liina. Minä haluaisin kiittää teitä myös kovasta työstänne, sillä kuten sanoimme aikaisemmin, ilman tietoja, ilman tietoja emme pysty laatimaan politiikkaa, joka kantaa hedelmää. Haluaisin myös kiittää teitä kommenteistanne minun valtiostani. Se, miten Portugal on edistynyt viimeiset vuodet tässä. Ja nyt minä itsekin olin ministeri, joka vastasi tästä osa-alueesta. Ja olin liikuttunut siitä, mitä sanoitte. No, paljon tekemistä on vielä. Portugali ei ole vielä päässyt ihan maaliin. Kolme ehdotusta tai neljä. Ensinnäkin tilastotiedot kotiperheväkivallasta. No, meillä ei ole, ei ole tarpeeksi tietoja. Tilastotietoja kerätään eri kriteerein ympäri EUta ja ne eivät ole kovin luotettavia. Toiseksi tiedot palkkasyrjinnästä. Meillä on hyviä lakeja, mutta ne eivät tule paneksi täytäntöönkunnolla, koska emme tiedä missä meidän pitäisi kohdentaa pääponnistelumme. Eli tarvitaan selkeämpiä tietoja palkka syrjinnästä kolmanneksi. Tuo tärkeä asia, joka mainitsitte liittyen tähän henkilökohtaisen ja ammatillisen syrjintään. Ammatillisen syrjintä on tärkeä asia myös. Pitää muistaa tämä. Sen takia pitää hienosäätää tietoja. Me tarvitaan hienostuneempia tietoja. Portugalissa meillä on sellainen ohjelma, joka tarkoittaa sitä, että me sertifioimme yrityksiä, mukaan lukien pk-yrityksiä, ja ne saavat tukea varoin, jotta ne voivat kehittää hyviä käytänteitä sisäisesti. Eli ne voivat saada nämä todistukset, jotka sanovat, että ne valmistavat täyttäen tietyt normit tuotteita. On tärkeää kehitellä eurooppalainen todistusjärjestelmä, jossa sovitaan hyvistä käytänneistä yksityiselle ja julkiselle sektorille – pitää johtaa esimerkillä. Tämä on hyvä esimerkki, joka tuotiin puheenjohtajan toimesta esille. Ehkä me, meillä voisi olla vetomus, jos verrattaisiin sen puolesta, että olisi eurooppalainen sertifiointinormi, jotta on hyvä perhe- ja tasolla, koska jos sitä ei ole, meillä ei ole valinnanvaraa. Voisi olla direktiivin naisista yritysten johtokunnissa kyllä, mutta se voisi tulla vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, että naisilla on ylipäänsä mahdollisuuksia, koska heillä ei ole samoja tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, mitä tulee perheyksityisen yhdistämisen lopuksi. Meillä on tiettyjä huolia liittyen algoritmeihin, joita käytetään. Niiden pitää perustua luotettaviin tietoihin, koska algoritmien tuloksia käytetään määritelmän politiikkoja – joita käytetään yksityisessä sektorissa julkisella alalla. Kiitos vielä kerran kovasta työstä. Voitte luottaa meihin. Teemme kanssanne yhteistyötä. Kiitos paljon. Dankeschön. Kiitos. Liina Alves Munios. So first... Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin onnitella tästä erittäin hienosta työstä. Haluaisin kiittää myös mun kollegani Maria Markesia näistä hienoista tuloksista. Hän vastasi asiasta ja todella halusin häntä tässä julkisesti onnitella. Olen todella iloinen, kun katson näitä Eigen tuloksia. Täällä on muutamia hyvin tärkeitä ja selkeitä, esimerkiksi kiintiöt. Kiintiöt toimivat. Tämä on selvä asia. Kiintiöt toimivat ja subsidit ja sitten nämä, nämä tuetut lastenhoitopalvelut verrattuna muihin. Tämä on todella se, joka nousee esiin ja jota on edistettävä. Tässä on kaksi todella voimakasta tulosta, jota voidaan käyttää toimintapolitiikan laatimisessa. En nyt kommentoi sen enempää tätä dataa. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että tarvitsemme paljon parempaa dataa, erityisesti tasa-arvoa tasapainosta. Tarvitsemme myös dataa siitä, kuinka sukupuolten tasapaino linkittyy eri rakenteisiin. Tässä on tietty vinoutuma, jota hyödynnetään myös poliittisesti. Jotkut liikkeet, jotka, jotka kieltävät koko tämän sukupuoli näkemyksen. Espanjassa esimerkiksi joitakin puolueita, joissa todetaan, että tämä on ainoastaan maahanmuuttajien ongelma tai köyhien ongelma tai jotain tällaista. Meidän on todella saatava parempaa dataa tästä edelleen datasta. Meidän olisi todella painostettava ähm, Eurostatia jäsenvaltiota niin, että saadaan oikein ajoitettuja kyselyitä ja seurantaa. Se on hyvin tärkeää, kun esimerkiksi ajatellaan niin, palkatonta työtä – Tietyt palkat vain laskevat joissakin maissa. Joka kuudes vuosi pitäisi tehdä tätä seurantaa, sitä ei kuitenkaan tehdä. Eli näitä seurantoja ei oteta tosissaan. Meidän mielestämme se on kuitenkin hyvin keskeinen. Jos meillä on yhä pienempiä otot, otoksia, niin ei, eihän ne sitten usein toimi. Mainitsen vain yhden Yksi asia on jäänyt vähän syrjään. Tietyt ikäryhmät, useimmiten vanhat ihmiset, mutta meidän asioissamme on tärkeää keskittyä nuoriin ja nuorten, nuoria ihmisiä koskevat määrät ovat hyvin pieniä. Me emme voi tehdä paljonkaan heitä koskevalla datalla ja sosioekonomiset tiedot eivät myöskään ole kovin kunnollisia. Emme voi näin ollen juurikaan näitä ristiin tulkita erityisesti kun ajatellaan nuoria ja lapsia joissakin maissa aloitetaan kuusivuotiaista, joissakin kymmenenvuotiaista, mutta todella nämä otokset ovat liian pieniä, jotta ymmärrettäisiin, mitä, mitä tuon ikäisenä tapahtuu ennen kuin lähdetään työmarkkinoille ja äitiyslomalle suuret erot ovat jo valtavia. Paljon, paljon työtä on siis tehty tehtävää vielä. Tarvitsemme todella parempaa dataa. Ja vielä viimeisenä, tänä vuonna on, olette keskittyneet el, yksityiselämän ja työelämän tasapainoon. Tämä on tuolla... Täällä on myös äitiys. kysymyksiä Ehkä näihin asioihin olisi otettava mukaan myös äitiys, penalti ja bonus. Se oli, voisi olla hyvä indikaattori, jolla osoitetaan, miten joissakin maissa tällainen äitiys, ikään kuin sanktiot äitiydestä ovat pahempia ja missä isyydestä saadaan bonukset ovat parempia. Yes, thank you. sun Kiitos. Kiitokset myös instituutille loistavasta työstä, jota olemme nähneet joikin vuosien ajan. Tiedot, joita annatte meille säännöllisesti, ovat äh, loistava politiikan väline, jolla voimme päätöksiämme perustella. Ja se, mitä sanoitte tänään, ja kuten Liina juuri mainitsi, niin yksi avainideoista tai ideoista, jotka voidaan sanoa sitä päätelmistä, on tietysti se, että kiintiöt auttavat edistymään, koska siitä puhutaan tällä kaudella myös, mitä tehdään naisista johtokun, naisten kanssa johtokunnassa, ja olette auttaneet meitä kovasti, kun olette antaneet meille tietoja ja tehneet hyviä päätöksiä. Toistan, meillä on paljon eri tilanteita, joissa edelleen huomataan, että pitää parantaa. Meidän pitää olla huolissamme siitä, ettei olla edistytty yleisessä indeksissä, jonka olette aina. Ja taas kerran hyvin osuttavia suuntauksia on sukupuolten palkkaeroissa ja yksityis- ja perheenyhdistämisessä ja sitä, miten syrjitään työelämässä, koska naiset edelleenkin ovat paljon määräaikaistoissa ja niin edelleen. Joten pitkä tie on vielä kuljettavana, jotta voidaan ottaa mukaan myös äh, näitä realiteetteja päätöksiin edelleenkin sanoisin, että pitää ottaa mukaan nämä kaikki ohjausjakson sykliin, mikä ei ole tällä hetkellä totta monissa raporteissa komissiotakaan, joten tämä pitää ottaa huomioon. Pari asiaa, yksi asia, yksi kysymys. Haluaisin ensinnäkin sanoa, että oli hyvin hyödyllistä minulle entisenä sukupuolten tasa-arvoedistyskertomuksen, että viime vuonna käyttää tuota indeksiä kehitelläkseni raporttia – Taitaa olla Guen kollega, joka vastaa nyt tuosta mietinnöstä tällä kertaa. Kannustaisin kollegaani käyttämään tietojanne, jotta voi laatia tuon mietinnön toiseksi sitten pikemminkin kysymys. Miten uskotte, että tietonne ja indikaattorinne tulevat käytetyksi, kun laaditaan uusi strategia komissiossa? Onko komissio ollut yhteydessä teihin vai käyttävätkö he tietoja todella, sillä muuten – Uskon, että tämä on kyllä asia, jota pitäisi ehdottaa valiokunnalta komissiolle. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Virginia. Thank you. Kiitoksia. Näin, että olette todella tutustunut tähän työhömme. Ja tämä on toki hienoa, koska olemme todella tutkineet paljon ja olemme siihen suhtautuneet kovinkin yntohomaisesti. Väkivaltaa koskevat äh, tilastot ja datat ja, ja erot esimerkiksi sosiaalisen statuksen olemme tämän kyllä huomanneet. Ja olemme keskittyneet työssämme siihen, että pyrimme yhdenmukaistamaan näitä määritelmiä. Nyt työskentelemme myös naisiin kohdistuneiden murheen ja raiskausten osalla poliisi- ja oikeusjärjestelmissä paitsi on todella erilaiset oikeudelliset järjestelmät ja myös erilaiset määritelmät. Me pyrimme nyt siihen, että yhdenmukaistamme ja sitten yhdessä jäsenvaltioiden ja lainvalvontavirastojen kanssa, lainvalvontasektorin kanssa pääsisimme sitten maaliin. Toistaiseksi näin ei ole, mutta suunnitelmissa on, että nämä asiat tulevat mukaan indeksiin, koska siellä on myös naisin kohdistuva väkivalta mukana ja nyt saamme äh, indikaattoreita, jotka saadaan mukaan. Olemme kyllä tietoisia tästä. Muutaman vuoden aikana saamme varmasti jäsenvaltioihin samat määritelmät ja näitä voidaan vertailla. Sitten tästä statuksesta useiden vuosien aikana ja tutkijoiden taholta on todettu, että väkivalta ulottuu kaikkiin kerroksiin. Sitä voi tapahtua missä vain. Mutta tämä todisteen koskeva tutkimus on kiinnostavaa Tulemme tekemään perusteellista tutkimusta kymmenessä maassa ja katsoa, kuinka myös todisteet voisivat auttaa. Ja tässä eh, ensin vuonna Saksan puheenjohtajakauden aikana esittelemme tällaista tietoa ja se on varmasti varmasti asia, josta saataisiin uusia ajatuksia. Sitten yksityiselämän ja työelämän yhteensovittaminen, tämä liittyy myös henkilökohtaisen syrjintään. Haluaisin todeta, että Pekinkin, Pekin plus 25 kertomus, joka esiteltiin Suomen kaudella konferenssi, siinä on joitakin hyviä ajatuksia ja hyviä käytänteitä. Ja voimme myös sitä hyödyntää, sehän julkaistaan pian, ellei se ole jo ner- netissä julkaistukin siellä on myös paljon yksityiskohtia. Olemme analysoineet siinä kaikki 28 jäsenvaltiota. Sitten algoritmista on myönnettävä, että hyppäsin tässä yhden asian yli. Ensi vuonna indekseissä ei ole terveyttä. Kaksi vuotta myöhemmin korostamme terveyttä, mutta ensi vuonna työstämme enemmän sitä, kuinka digitalisointi työmaailmassa vaikuttaa. Tämä on hyvin kiinnostavaa nähdä, minkä tyyppistä dataa löydämme ja kuinka sen analysoimme ja sitten saamme nähdä, kuinka tähän pureudumme. Tietenkin tekoäly on laajempi asia ja tiedän, että siitä kyllä EU-tasolla keskustellaan. Sitten vielä sosioekonomista statuksesta. Se on, siitä olemme nähneet tuloksia, se on indeksissä ja Pekingin kertomuksessa väkivalta ja perheväkivalta, muun väkivalta. Äh, no, erityisesti tässä on vammaiset naiset ja maahanmuuttotaistaiset naiset pahimmassa tilanteessa. He ovat suuremmalla riskialueella. Sitten näistä kyselystä ollaan aivan yhtä mieltä. Pekingin kert- niin aikaisemmin, kun puhuimme tästä palkkakuilusta, totesimme, että se on rajallinen toimi koska siinä mitataan ainoastaan tuntieroja. Me olemme ehdottaneet, että analysoisimme kuukausituloja ja siellä on myös tämä äitiyspenalti ja nämä bonukset mukana, koska isät eivät käytä tätä tasapainon perheen hyväksi. 48 prosenttia on tämä kuilu kun verrataan tilannetta naisiin, joilla on alle 7-vuotiaita lapsia he menettävät 48 prosenttia tuloista verrattuna keskiarvon. Tämä on todella merkittävä luku, kun, ajatellaan, kun sitä ajatellaan äitiyspenaltina. Sitten strategiasta komission kehittänyt strategioita myös komissari Dali Uskon, että niitä käytetään, mutta toistaiseksi emme ole olleet mukana. Uskomme, että meidän dataa tullaan käyttämään. Oikeuspääosastossa on käytetty tietojamme jo useita vuosia kertomuksissa. Kuten totesin, meidän datamme ovat vahvoja verrattavissa olevia. Siinä on Eurooppa eikä koko maailma. Sitä voidaan käyttää hyvin, hyvin kohdennettuja toimia varten ja myös silloin, kun näitä tavoitteita suunnitellaan. Since you didn't, uh, there was no question, but I would... Ei ollut kysymystä, mutta siis selventää Eigen työntekijäkysymyksen, koska ensinnäkin Eige työllistää minä pääjohtajana, niin nimittäin saan allekirjoittaa sopimukset, allekirjoitussopimukset 27 ihmisen kanssa, jotka ovat ydinväkeä 28 jäsenvaltiosta, joten 27 henkilöstöä, 10 sopimus, työntekijät, jotka ovat myös vakituiset eikessä ja sitten, jos halutaan korvata joku, jos on pitkä sairausloma tai äitiysloma, niin on muutama, muutama sitten henkilö, jonka palkkaamme vuodeksi tai kahdeksi riippuen siitä, miten usein tämä tohtuu sitten, on lähetetty ja kansallisia asiantuntijoita silloin on vain heidän kautta sopimus. Me emme allekirjoita mitään sopimuksia tilapäistyöntekijöiden kanssa eikä ei heitä palkkaa, joten heidät palkataan, kuten Blikevic taisi tuon kehyssopimuksen kautta, joka meillä on tämän vuokratyöfirman kautta. Eli status on erilainen, tehtävät ovat erilaiset ja suurin ero, jota olemme yrittäneet selittää, ja joka edelleen on, on, että ensinnäkin tilapäisen direktiivi tulkitaan hieman eri tavoin eri jäsenvaltioissa, joten me havaitsemme esimerkiksi, että joissain kielissä nämä ovat menneet sekaisin nämä kaksi käsitettä, temporary agent, temporary worker, mutta myös samaan tehtävän direktiivi sanoo, että palkan pitäisi olla verrattavissa oleva, jos henkilö palkattaisiin samaan asemaan suoraan. Eikessä olemme hyvin edusautuneet virasto, koska on hyvin pieni joten on valtava ero, joka ei välttämättä ole muissa uusi isommissa instituutioissa, että kaikki niissä funktiot budjettiin ja myös me voimme laittaa hiilistömyyvän 27 plus 12, koska kukaan muu ei voi laittaa tätä järjestelmää, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka jos meillä on joku tilapäinen työntekijä, kuten oli Aikaisemmin me emme ikinä voi laittaa kaikkia funktioita korvattavalta henkilöltä, koska ei olla tietysti spesifiteettinsä, eli se tarkoittaa sitä, että ei ole mitään vertailua tilapäisten työntekijöiden suoraan eikä vaikka henkilöiden välillä. Ja tämä, tässä velvollisuudet ja vastuut myös vaihtelevat. Tarkoittaa myös sitä, että vaikka no täällä McChiwood eh, taisi sanoa, että Ehkä Eikelle pitäisi antaa enemmän rahaa, että se voisi pakata pätevää väkeä. Ei kyse ole rahasta, vaan te hyväksytte tämän suunnitelman komission etuksesta, neuvoston etuksesta te hyväksytte, eli vain 27. Me tarvitsemme tuota väkeä, se on ongelma. Eli rahaa ei voi korvata tätä, tarvitaan tietty määrä työntekijöitä, jotka pitää nostaa, jotta voidaan ratkaista tuo ongelma, joka johtuu pienestä koosta, mutta sitä, niitä ei voida vertailla eikä niin tehdäkään. Kiitos paljon myös tästä selvennyksestä, josta keskusteltiin paljon aikaisemminkin tänään jo. Tulemme päätökseen. Haluaisin vain sanoa, että no me, että on juuri valittu äskettäin toukokuun lopussa, mutta kuitenkin FAM-valiokunta on jo järjestänyt muutaman loistavan työsuuden, jolla on voitu saada tietoa, kaikki taustatutkimustyö ja hyötyä kovasti siitä poliittisessa työssämme. Ja tämä on siis Eiken ansiota. Kiitos paljon tekemästänne työstä. Olette pioneeri koko hankkeelle. Olette siinä asemassa, että saatte nämä kaikki tiedot ja me tarvitsemme niitä myös, jotta voimme tehdä poliittista työtä – joka perustuu faktoihin, joka perustuu luotettaviin metodeihin, joita käytetään, ja jotka tietysti nyt pitäisi sanoa tulla kehitykseen edelleen. Kiitos kovasti työstä. Noin kymmenen vuoden ajan toivotamme kaikkia hyvää jatkossa, mutta ensinnäkin myös kiitos tietystä työstä kaikki nämä vuodet. Kiitos. So. So, we are coming to, uh, our... Tulemme seuraavan kohtaan listalla. Sukupuoliperustainen syrjintä Länsi-Balkanin maissa numero 12. Paikalla on kutsuttu Rovan Nicole Fansworth, joka on ohjelmistojohtaja johtaja naisten kosvon verkostossa. Pyytäisin tulemaan tänne. Tervetuloa. Thank you that you're here. there is nobody. Please, I invite you to give your... Olkaa hyvä, voitte pitää esityksenne. Kiitos. Thank you, Madam Chair. Thank you, members of... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä parlamentin jäsen tässä mahdollisuudesta. On hienoa seurata äh, edustaja Langbakia tässä tehtävässä. Esittelisin teille tutkimusta, että olemme Kosovon naisten, te- naisten verkostossa tehneet jota on rahoitettu Euroopan unionin toimesta, yhteisrahoitus SEDALta. Siinä keskitetään sukupu- tasa- sukupuolen kohdistuvan diskriminaation ja työvoimaan länsi alueella. Ja tämä kertomus, joka teillä on saatavilla, jos te haluatte, myös ottaa esille erityisiä yksittäisiä kertomuksia eri maista ja voimme antaa teille linkit näihinkin, jos haluatte. Tämän kertomuksen tavoitteena oli luoda pohja tilanne meille, koska se tämä diskriminointi työmarkkinoilla on tärkeä ongelma, halusimme sen ottaa esille. Tässä mukana juridinen analyysi, tarkastelu ja tutkimus, jossa yli 4500 naista on mukana Länsi-Balkanin alueella. Ja tässä joudun kyllä toteamaan, että koska kyseessä on erittäin vaikea aihe käsiteltäväksi, niin meillä on kuitenkin jonkun verran vinoumia näissä löydöksissä, sillä vastaajat olivat kaupungissa työskenteleviä korkeakoulutettuja naisia. Tämä kannattaisi pitää mielessä. Olemme myös tehneet syvällisiä haastatteluja sellaisten naisten kanssa, jotka ovat joutuneet syrjinnän kohteeksi ja katsoneet sitä, millä tavalla tästä aiheesta voitaisiin mennä eteenpäin. Esittäisin muutaman avainlöydöksen Ja koska tämä asia on tärkeä silloin, kun lähestymme hallituksemme ja tarkastelemme niitä askelia, joita voidaan ottaa tasa-arvon puitteissa. Monissa maissa on ongelmia poikkeusten kanssa, niitä ei ymmärretä kunnolla ja siitä syystä niitä ei käytetä kunnolla. Tässä on myös uhrillistamiskysymys, joka on ongelma. Ja ei ole riittävästi suojaa yksityisyrittäjille. Ja kun katsotaan todistustaakkaa, niin äh, sen kantaminen ei myöskään heijastu kaikissa näissä verkostoissa. Sitten tietyt liitot, jotka voivat olla tukevina osapuolina, mutta niitä taas ei suojella riittävästi juridisessa puitteistossa. Ja lopuksi nyt sitten on puhuttu työelämän ja perheen yhdistämistä meidän alueellamme. Tämä on erittäin tärkeä asemus. Äitiys, isyys ja vanhempainlomat ovat kaikki kovin ongelmallisia ja yksikään me ei ole uuden direktiivin kanssa yhdenmukainen. Paljon työtä on siis tehtävänä. Meillä on tietysti paljon myös täytäntöönpanokysymyksiä. Ja näissä juridisissa puitteissa on aika paljon päällekkäisyyttä ja se aiheuttaa sekavuutta, koska ihmiset eivät ole varmoja siitä, mikä juridinen puitteisto on se, jota tulisi käyttää. Eli nyt esittelisin joitakin niistä käsitteistä, joita meillä on ja mitä löydöksiä näistä tutkimuksista on saatu. Kertoisin siitä, mitkä tämänhetkiset työllisyysaste on Länsi-Balkanilla. Länsi-Balkanilla nähdään, että kaikissa maissa miehistä suurempi osa on töissä työelämässä kuin naisista. Esimerkiksi Makedoniassa ja Bosnia Herzegovinassa on 19 prosenttiyksikköä tämä ero. Ja Kosovossa, josta minä olen kotoisin, vain kaksi kymmenestä naisesta on työelämässä. Puhutaanpa siis hiukan syrjinnästä. Oletteko naisissa? On naimisissa, onko teillä lapsia, aiotteko hankkia niitä? Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita suurimmalle osa naisista esitetään Länsi-Balkanin alueella työhaastatteluissa. Valitettavasti tiedämme, että työnantajat myöskin syrjivät naisia, koska nämä aikovat hankkia lapsia. Yli 50 prosenttia vastaajista sanoi, että rekrytointitilanteessa heitä oli syrjitty. Juridinen puitteisto Länsi-Balkanilla takaa palkallisen äitiysloman, mutta kuitenkin rikkomukset tässä suhteessa ovat kaikkein tavallisin syrjinnän muoto työmarkkinoilla. Äitiysloma oikeuksia ei täytetä, koska esimerkiksi työsopimukset lopetetaan siinä vaiheessa, kun nainen on raskaana. Tai sitten käytetään e, tällaisia lyhytaikaisia työsopimuksia, joita ei haluta uusia enää siinä vaiheessa, kun nainen on raskaana. Ne naiset, jotka vastasivat kyselyymme, heistä yli viidesosa kertoi, että eivät ole saaneet minkäännäköistä palkkaa työnantajaltaan äitiyslomansa aikana. Minut meni työpaikka, koska olin raskaana ja olin kolme vuotta töissä tuossa yrityksessä. Olin neljä vuotta, ku, neljänä kuukauden raskaana, raskaana, kun kerroin tästä esimiehelle, niin työ, yhden viikon kuluessa menetin työpaikkani 24-vuotias nainen Makedoniasta. Myös seksuaalinen häirintä on aika tavallista alueellamme. Kolmasosa naisista oli joutunut kärsimään ainakin jonkun tyyppisestä häirinnästä meidän alueellamme. Yrityksen johtaja halusi maata kanssani, että, sait, että saisin ylennyksen nainen 30 vuotta Serbia. Kyselyn vasta Tota, jat useivat olivat kärsineet syrjinnästä, mutta hyvin harvat olivat siitä raportoineet. Kolme neljäsosaa eivät olleet raportoineet hyvin harvat, olivat ottaneet yhteyttä poliisiin tai, tai oikeuslaitokseen tai oikeusasiamiehen. En halua menettää työpaikkaani siksi koitan kestää. Nainen 47 Montenegro. Niistä, jotka raportoivat syrjinnästä, suuremmat ota, suurin osa ottaa yhteyttä työviranomaiseen, mutta alle 10 prosenttia kuitenkin näin tekee. Tutkimus osoittaa, että suuren osa Länsi-Balkanin naisista ja miehistä tietävät, että tämä syrjintä on laitonta, mutta ihmiset eivät tiedä, kuinka sitä voitaisiin raportoida ja tämä luultavasti vaikuttaa siihen, että sitä kun juurikaan raportoida. Hyvin monet pelkäävät työpaikan menettämistä, pitkiä oikeusmenettelyjä, e, eivät luota instituutioihin, eivätkä hyvin ymmärrä, kuinka pitäisi kunnolla dokumentoida nämä tapaukset, jotka se syrjintää Nämä kaikki estävät ihmisiä hakemasta oikeussuojaa. Kuten alussa sanoin, tämä tuulo, tutkimus liittyy lähinnä hyvin koulutettuihin, työllistettyihin naisiin kaupunkialueille, jo, naisille, joilla on päässyt internetiin, mutta kolmas osa on kuitenkin kärsinyt seksuaalisyrjinnästä. Monet ovat kärsineet syrjinnästä työhönotossa. Voimmeko kuvitella mikä tämä tilanne naisille on? kun kyseessä ovat naiset, jotka ovat heikommassa tilanteessa kuin nämä tutkitut naiset. Institutionaalinen vastaus on ollut hyvin heikko, hyvin heikosti on säilytetty dataa asiasta. Raportointi on alhaista, joka tietenkin estää ihmisten asiallista tukemista. Instituutioilla ei ole kokemusta, ei tietoa, erityisesti työviranomaiset eivät ähm, edes käsittele näitä asioita, eivätkä tiedä kuinka niihin suhtautua. Suosittelumme Meillä on useita suosituksia, kerron niistä muutamia. Selkeästi tarvitaan muutoksia lainsäädäntöpuitteisiin Länsi-Balkanilla ja EU-liittymisprosessi on hyvin merkittävä ja sen kautta voidaan saada muutoksia aikaan maissa, erityisesti koskien lainsäädäntöä niin, että huomioitaisiin yhdenvertaisuusdirektiivi, itsenäisten ammattiharjojen direktiivi ja yksityiselämän ja työelämän yhdistämisdirektiivi, joka on erittäin tärkeä, jotta saataisiin naiset mukaan työelämään omissa maissamme. EUn osalta meillä olemme suositelleet instituutioiden uudistusten täytäntöönpanoa. Se on ehto EUn liittymiselle. Uskomme, että EU voi tätä seurata ja verrata tilanteita vuosittaisten maaraporttien kautta ja voi rohkaista Länsi-Balkanin hallituksen parantamaan oikeudellisia puitteita niin, että ne vastaisivat EU-direktiivien mukaan lukien direktiivi, joka koskee yksityiselämän ja työelämän yhteensovittamista. Uskon, että on myös mahdollisuuksia mm, EUlle poliittisen vuoropuhelun kautta puuttua tähän syrjintään ja kannustaa parantamaan laillisia puitteita. meille on myös hyvin tärkeää silloin, kun parlamentin jäsenet käyvät maissamme, että he vierailevat tai naisten oikeuksien ryhmissä. Tämä antaa meille mainostusta ja voimanottaa meitä. Edelleen epäsuorasti uskomme, että on varsin tärkeää katsoa tätä uutta monivuotista rahoituskehystä. Katsotaan nykyistä tätä tapanoussääntelyä. Olisi katsottava, kuinka ulkoista rahoitusta voidaan paremmin valtavirtaistaa. Nyt meillä on yhteinen säännöstä, jos ei ole selkeää sukupuolisuuntausta, se on hyvin epäselvä. Jos halutaan tällainen yhteinen täytäntöpanoasetus ja sukupuolen valtavirtaistaminen, niin kuin olemme paperilla tehneet, voin jakaa sen teille, niin tämä voisi tarjota mahdollisuuksia vaatia komissiolta sitä, että kaikki EU-rahoituksesta hyötyvät hoitaisivat tämän valtavirtaistamisen ja pakolliset vaikutusten arviot. Nämä ovat suosituksia, jotka on tässä valiokunnassa otettu esille aikaisemminkin mietinnössä, jonka laatti jäsen Moody, jossa vedottiin sukupuolispesifeihin indikaattoreihin ja, ja kaikkien arviointien valvonta. Meillä on sukupuolien strategia kaksi, mutta se ei ole tarpeeksi vaikuttava. Me tarvitsemme institutionaalisia vaatimuksia näihin yhteisiin asetuksiin niin, että niitä todella toteutetaan. Ja ulkopuolella voin kyllä vielä jakaa teille asiakirjan, jossa kerrotaan, kuinka tämä onnistuisi. Kiitoksia. Uh, Kiitos paljon mielenkiintoisesta esityksestä. Tietysti tiedämme jotenkin mikä on työllisyystilanne tilanne yleisesti ottaen. Tämä ei ole niin helppoa Länsi-Balkanin maissa, mutta nyt on nähty, kuka kärsii eniten. No ensinnäkin naiset, jotka kärsivät syrjinnästä kaikilla aloilla. Mainitsitte ne. Kiitos myös kovasti yhteydestä ja muistutte siitä, että mitä on tehty jo tämän muistuksena uusille jäsenille mitä vanhat ja kuten Claire Moody on tehnyt tämän asian parissa, joten haluaisin kiittää teitä kovasti. Lige ja Roka, kysymys, olkaa hyvä. Minäkin kiitos. Pahoittelut on myöhässä. Pahoittelut tunnen tutkimusalanne ja haluaisin näitä löydöksiä ne kommentoida ja kokemuksia, joita meillä on ollut samalla alalla vanhoissa Itä-Euroopan maissa, tai Itä-Euroopan maissa – koska tässä oli moni syrjintää, joten piti puolustaa myös naisia, jotka konsumin jälkeen menettivät työpaikkansa 30 vuotta. He eivät olleet työmarkkinoilla nyt, he ovat pois työmarkkinoilla osa maista, on työvoiman pulassa, ja koska niin moni lähti Länsi-Balkaneilta jo, ja jos äh, he, he pysyvät köyhinä, he lähtevät heti kun liittyminen tapahtuu, joten he menettävät työvoimaa myös nuorisokupolvia, mutta muissakin vanhemmissa koskaan ei ollut työpaikkoa 30 vuotta, joten he eivät saa eläkettä. Eli on paljon monialaisia suhteita, jotka pitäisi ratkaista saman aikaan. Jotenkin minusta tuntuu siltä, että Länsi-Balkanilla vaikka 2011 Roomasta tai strategialtiin Länsi-Balkanin kuudenneksi luksu, jota varsinaan, että köyhyyden vasta strategiat auttavat maita, mutta viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että tämä on paljon hankalampaa ja vaikeampaa, yhtä hankalaa kuin Itä-Euroopassa, joten jos länsi ja on hienoa, että teillä on 40 sivun asiakirjassa osuus vähemmistön oikeuksista ja köyhyysasiaa ja puhutaan myös välineistä siitä, miten mitä voidaan muuttaa tilanne. Ja jos saan puhua vielä minuutin, niin puhutte hyvistä kokemuksista, että ja pelkästään ihmiskauppa, koulutuksen sirkointi tai muu, jossa pyritään näitä liittymistietoja ehtoja voitaisiin tehdä paljon, käyttää IPA-rahaa paljon paremmin. Kaksi päivää sitten tapasin EU-nimiskauppakoordinaattorin ja tiedot eh, siellä ovat hyvällä tasolla. Toivottavasti valiokunta pystyy auttaa MRK kautta, mutta myös oma mietinnön kautta, jossa puhutaan lasten oikeuksista, köyhyydestä, monisyrjinnästä. Ja tässä näytyy aiheita, jotka ei ole tulleet raska- ratkaisuiksi Kosovossa esimerkiksi lapset syntyvät syövällä käsi syöpään, koska sellainen on hankala. Ja sitten on myös elinkauppaa, ja väkivaltaa perheen sisällä, patriarkaalisuutta, ei koulutusmahdollisuuksia, ei mitään hyviä työohjelmia, joten muutokset vain nopeasti tällä alueella hyvin pian. Tuo työvoimapula tulee ratkaisuksi. Monet työntekijät tulee hyvin köyhistä perheistä, joten jos tätä ei oteta huomioon varhaiskasvatuksesta heti, pitää rakentaa tehtävää vanhemmille ja saada hyvää johtajuutta alue- ja paikallistasolla. Jos tulee IPAan, niin nämä luvut tulevat nousemaan uskoisin ja emme käytä olemassa olevia välineitä hyvin mielestäni, koska teidän raportissa nyt restriktiivin hyvä käyttö tässä että Balkaneilla ei ole vielä siinä vaiheessa, niin kuin se on jäsenvaltioissa, muut voitaisiin ratkaista monta ongelmaa nyt, mitä tulee syrjintään, romanivastaisuuteen ja muuta. Jos tarvitaan tätä työvoimaa, pitäisi kouluttaa heitä hyvin. Kiitos. Thank you. Kiitos työstä. Uh, Kiitos. Haluatteko vastata? Olkaa hyvä. I'm happy you raised the... Olen ilahtunut siitä, että otitte nämä muut kysymykset esille. Kerron juuri sukupuolten syrjinnästä työpuolella ja nyt on otettu esille myös muita tosin todella tärkeitä asioita, joista lastenhoito on ehkä yksi kaikkein perustavanlaatuisimmista, kuten täällä aiemmin jo esitettiin. Ja näin voidaan myös ottaa ammatillityöt stereotypiat esille. Ja ottaisin esille myös paremman budjetoinnin. Tiedän, että nyt ei oikein olla vielä kaukana tässä prosessissa, mutta asioita voitaisiin pohtia, joista on ryhdytty keskustelemaan edellisten FEM-valiokunnan jäsenten kanssa on se, että miten voitaisiin ehkä korvamerkitä rahoja niin, että ne keskittyisivät nimenomaan tähän tasa-arvokysymykseen. Se sisältäisi esimerkiksi turvakoteihin tai palveluntarjoajien korvamerkittyjä rahoja, jotka tällä hetkellä ovat eivät tarjoa anonymiteetteja naisille, jotka ovat joutuneet kärsimään väkivallasta. Eli ehkä tällainen budjettikohdan lisääminen MFFn olisi tärkeä. <clears throat> Ja näin voitaisiin tarjota näitä palveluita Istanbulin sopimuksen mukaisesti. Eli siinä voisi olla hyvä ajatus, mitä voitaisiin tarkastella myös tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Annoitte tässä jo vinkkejä, miten jatkaa työskentelyä hyvä valiokunta on hyvin avoin tässä suhteessa ehdotuksillenne. Kiitos oikein paljon. Tämä makedonilainen elokuva voitti tuon Lux-elokuvapalkinnon. Jumala on nainen, hän nimensä on Petrunia. Ja tässä nyt otettiin paras valoihin nämä aiheet hyvin kauniissa elokuvassa tähän loppuun nyt sitten vielä positiivisia sanoja siitä, mitä on mahdollista. Kiitos paljon. And uh, with this we're coming uh, to the end of our committee. Näin ollen päättyy valikunnan kokouksemme. Seuraava kokous pidetään 22. ja 3. päivä tammikuuta ensi vuonna 2020. Kiitos paljon. Hyvää kotimatkaa ja kiitos tulkeille.